julkilausumat julkaistaan ja myöskin allekirjoittaneet nimet sisällytetään kokouksen pöytäkirjaan. Ja seuraava kohta esityslistalla koskee Euroopan, Euroopan neuvostoa neuvoston päätelmiä 17.6. kokouksesta haluaisin toivottaa tervetulleeksi joukkoomme Euroopan neuvoston puheenjohtajan ja myöskin Euroopan komission puheenjohtajan. Hyvät herrat, tervetuloa ja siirrymme sitten pian keskusteluosuuteen, mutta vielä sitä ennen kuulemme herra Van Rompain, eli Euroopan neuvoston puheenjohtajan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. Euroopan parlamentin puhemies, Euroopan komission puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä oli ensimmäinen Eurooppa-neuvoston kokous sen jälkeen, kun minusta tuli neuvoston puheenjohtaja, jota ei hallinnut välitön kriisitunnelma. Se oli aivan tavanomainen kokous ja päätökset, joita teimme, olivat huomattavan merkittäviä, ei vähiten mitä tulee tämänhetkiseen jatkuvaan taloustilanteeseen ja miten tarkastamme kriisin, kriisistä ulos ja pohdimme, miten voimme parantaa Euroopan pitkän aikavälin taloudellista suorituskykyä. Hiljattain osoitimme vahvaa poliittista päättäväisyyttä, kun turvasimme euron vakauden. Olin tyytyväinen pannessani merkille tässä kokouksessa, että oli samantyyppistä päättäväisyyttä. Halusimme vahvistaa pitkän aikavälin talousvahvuuttamme uuden eurooppalaisen strategian kautta, joka koskee työpaikkoja ja kasvua, mukaan lukien Euroopan 2020-strategia. Jatkamme työtä komission tekemään työtä pohjalta ja alakohtaisten neuvostojen pohjalta. Me tuimme viittä yleistavoitetta, jotka te nyt jo tunnette hyvin ja joiden, joita pidämme ratkaisevan tärkeinä, jotta voidaan lisätä Euroopan taloudellista taloudellisen kasvun vauhtia. Se on olennaista, jos haluamme säilyttää eurooppalaisen elintapamme, elämäntapamme, kun väestömme vanhenee, ja jos me haluamme edelleenkin pysyä maailmanlaajuisena toimijana. Nyt tiedän, että jotkut täällä parlamentissa niin kuin muuallakin ovat ilmaisseet epäilyksiä ja kysyneet itseltään, onko tämä Eurooppa 2020 strategia jotenkin parempi, pystyykö se parempaa kuin aikaisempi Lissabonin strategia, jota yleisesti ottaen pidetään riittämättömänä. Vahva uskoni on, että kyllä voi. Me olemme tietoisesti päättäneet keskittyä pienempään määrään tavoitteita, toisin kuin Lissabonin strategiassa, jossa valtava joukko äh, hankkeita tavallaan hukkui koko strategiaan. Nämä ovat keskeisen tärkeitä tavoitteita ja ne integroivat sosiaalisia, ympäristöllisiä ja koulutuksellisia ulottuvuuksia, joita parlamentti aivan oikeutusti on korostanutkin. Tulemme uupumatta keskittymään näihin tavoitteisiin, jatkamme työtä ja vuosittain tarkistamme tilannetta – tulee olemaan kansallista, kansallinen tavoitteiden erittely, eikä käsitellä vain Euroopan laajuisia kokonaisarvoja. Näin saadaan realistisia mittatikkoja, joilla voidaan mitata kansallista tulosta. Ennen kaikkea olen pyrkinyt saamaan aikaan tällaisen tunteen omistajuudesta, joka liittyy tähän prosessiin jäsenvaltiotasolla, niin että jäsenvaltiot eivät pidä tätä jonakin, joka on hyväksytty Brysselissä, ja joka sitten jäsenvaltiossa jatkossa unohdetaan, vaan että jäsenvaltiot pitävät sitä olennaisena osana omaa talousstrategiaansa. Luotan Euroopan parlamenttiin, että se pitää yllä painostusta, mitä tulee 2020-2020 strategian täytäntöönpanoon. Sen täytyy olla olennainen osa siinä, miten arvioimme unionin tilaa, meidän unionimme tilaa. Olin tyytyväinen, kun te, puhemies, puhuessanne valtion päämiehille, kun aloitimme viime viikkojen kokoukset Eurooppa-neuvostossa, kiinnitette huomiota Euroopan parlamentin tukeen Eurooppa 2020 strategialle. Tämä oli erittäin tervetullutta. Samanaikaisesti minä tiedän, että on joitakin ihmisiä tässä salissa, parlamentissa ja muuallakin, jotka ovat ilmaisseet huolta metodista, jota käytetään täytäntöönpantaessa strategiaa. Onko se, niin kuin on väitetty, liikaa tällaista hallitusten välistä toimintatapaa? Yksinkertaisesti huomauttaisin, että kun parannamme Euroopan taloudellista suorituskykyä, tässä tarvitaan koko joukkoa eri välineitä. Jotkut niistä kuuluvat eurooppalaiseen toimivaltuuteen, toiset taas kansalliselle tasolle. Euroopan tasolla me voimme, ja näin teemmekin, hyväksyä yhteistä lainsäädäntöä, yhteismarkkinoillemme ja sääntelemme rahoitusmarkkinoita, kilpailupolitiikkaa, kauppaa, kuluttajan suojaa ja muita kysymyksiä. Voimme myös käyttää hyväksemme EUn talousarviota, aivan erityisesti rakennerahastoja ja tutkimusohjelmia. Kaikessa tässä komission rooli on käänteentekevä. Mutta avainkysymykset, jotka liittyvät taloudelliseen kykyymme, ovat edelleenkin pääasiassa kansallista pää- päätösvaltaa, erityisesti koulutus. Jos haluaa onnistua, meidän pitää saada liikkeelle kaikki hallinnon tasot, siis kaikki hallinnon tasot, ja koota tämä kaikki yhteisen pyrkimyksemme taakse. Perussopimuksen mukaisesti, ja lainaan 121 artiklaa, jäsenvaltioiden tulee tarkastella talouspolitiikkojaan yhteisenä kysymyksenä, ja heidän, niiden pitää koordinoida politiikkaa neuvoston kanssa. Tämä koordinaatio perustuu Eurooppa-neuvoston päätelmille ja ottaa mukaan kaikki toimielimet niin, että sekä komissiolta että parlamentilta tulee heidän oma panoksensa. Ja tällä hetkellä olemme lisäämässä koordinaation alaa samalla kun lisäämme toimialaa, joka koskee lainsäädännöllistä toimintaa. Viittaan esimerkiksi pankkilainsäädäntöön. Molemmat koordinaatiot kansallisella tasolla ja yhteinen toiminta EU-tasolla ovat tarpeen. Eurooppa-neuvoston tehtävä, kun se kokoaa yhteen kansallisten hallitusten johtajat ja komission puheenjohtajan, niin sen tehtävä on määritellä suuntaviivat ja poliittinen suunta molemmissa näissä kysymyksissä. Ne, jotka pyrkivät asettamaan komission ja jäsenvaltiot ikään kuin toisiaan vastaan, tekevät kyllä karhun palveluksen unionille. Saattaisin lisätä tähän, että on tavallaan vähän helppoa verrata Eurooppa-neuvostoa pelkästään hallitusten välisyyteen. Se on nyt aivan oma EU-toimielimensä. Se toimii huolesti laaditussa arkkitehtuurissa koko unionin yhteydessä. Sen jäseniin kuuluu myös komission puheenjohtaja. Sillä on nyt omana puheenjohtajana henkilö, joka on valittu tekemään työtä unionin edun mukaisesti kokonaisuutena ja joka ei samalla edusta jotakin kansallista hallitusta. Joka tapauksessa meidän ei pitäisi olettaa, että hallitusten päämiehet eivät ole pystyviä näkemään laajempaa yleistä etua tai että eivät tietäisi sitä seikkaa, että heidän omat kansalliset etunsa vaativat, että unioni toimii hyvin. Palaten takaisin viime viikon kokoukseemme. Eurooppa-neuvosto myös teki päätöksen, joka minun mielestäni on aivan yhtä tärkeä kuin Eurooppa 2020 strategia. Tämä oli päätös perustaa eräänlainen tulostaulu tai kortti ja valvontajärjestelmä, että voidaan paremmin arvioida kilpailukykyä, kehitystä ja epätasapainotekijöitä niin, että voimme, varha- voimme va- havaita vaarallisia trendejä varhaisessa vaiheessa. Tällaiset epätasapainotekijät, niihin ei ole keskitytty aikaisemmin. Osittain sen takia, että ne, niitä ei mainittu perussopimuksessa eikä yhtenä Maastrichtin kriteereinä. Kuitenkin ne ovat ratkaisevan tärkeitä. Itse asiassa tämänhetkinen tilanne, joka on vallalla monissakin jäsenvaltioissa, johtuu juuri näistä epätasapainotekijöistä. Euro tavallaan joutui oman menestyksensä uhriksi Unohdimme, että yhteis, yhtenäisvaluutta tarvitsee lähentymistä ja uudistuksia. Virheitä on tehty kaikilla hallinnon tasolla viimeisen kymmenen vuoden aikana, olkaamme rehellisiä. Kyseessä on yhteinen vastuu. Mitä tulee rahoitussektoriin, meidän prioriteettinamme on saada vahva, terve pankkijärjestelmä aikaan – Olemme vedonneet Euroopan parlamenttiin ja ECOFIN-neuvostoon, jotta nopeasti hyväksyttäisiin lainsäädäntöehdotuksia koskien rahoitusvalvontaa ja varmistettaisiin, että Euroopan järjestelmäriskikomitea ja kolme valvontaviranomaista voivat aloittaa työnsä 2011 alusta. Teidän panoksenne on ratkaiseva ja teidän vastuunne on myös varsin suuri tässä kysymyksessä me sovimme myös siitä, että stressitestejä järjestetään pankeista ja tulokset julkistetaan viimeistään heinäkuun loppupuolella. Pyysimme, että komissio nopeasti tekisi ehdotuksia niin sanotusta alastumasta lyöksimyynnistä ja luottoriskivaihtosopimuksista. Euroopan neuvosto suostui siihen, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön järjestelmän, joka liittyy maksuihin ja veroihin rahoituslaitosten kohdalla ja me sovimme siitä, että tutkimme ja kehitämme tätä G20-kumppanimme kanssa ja pohdimme, voidaanko ottaa käyttöön globaali rahoitusalan transaktiovero. Niin sovimme yhteistä kannasta koskien joukkoa muitakin kysymyksiä, joita tullaan käsittelemään Torontossa pidettävässä G20-huippukokouksessa, jossa minä ja herra Barroso saamme kunnian edustaa Euroopan unionia. Me uudelleen vahvistimme Euroopan unionin kannan siitä, että haluamme saavuttaa vuosituhat tavoitteet, aivan erityisesti tavoitteet kehitysyhteistyöaputavoitteemme vuoteen 15 mennessä. Huolimatta talouskriisistä me myös toistimme haluamme edetä pidemmällä ilmastonmuutoskysymyksissä. Sovimme tietyin ehdoin siitä, että aloitamme jäsenyysneuvottelut Islannin kanssa, jotta se voisi liittyä EU-hun. Ja olimme tyytyväisiä, että Viro on päättänyt hakea euroalueeseen. Molemmat ovat merkkejä siitä, että EUn e tulevaisuuteen luotetaan. Me hyväksyimme myös julkilausuman Iranista. Siinä korostaan syvää huoltamme tämän maan ydinohjelmasta ja pyysimme, että ulkoasian neuvosto seuraavassa kokouksessaan ryhtyy toimiin ja alkaa toteuttaa YK turvallisuusneuvoston sanktioita ja jatkaa myös lisätoimin. Kun näin tehdään, me osoitimme, että e- unionilla voi olla yhteinen kanta yhdestä kaikkein herkimmistä alkaluontoisista kysymyksistä koko maailman politiikassa tällä hetkellä. Toinen osa kokoustamme keskittyi taloudellisen hoidon kysymyksiin ja parempaan talouspolitiikkojen koordinaatioon. Minä raportoin työstä, jota tähän mennessä erityistyöryhmä on tehnyt Eurooppa-neuvostossa ja minä olen johtanut itse tätä työryhmää. Jo nyt on saatu aikaan paljon lähentymistä ja aion viedä tämän työn loppuun tässä työryhmässä viimeistään lokakuun mennessä. Tulen tapaamaan teidän valtuuskuntanne jäseniä sekä ennen että jälkeen kesätauon, että varmistamme sen, että parlamentin panos täysin otetaan mukaan tähän työhömme. Eurooppa-neuvosto oli tyytyväinen edistyskertomukseeni ja sovittiin ensimmäisistä suuntaviivoista. Se hyväksyi väliaikaiset päätelmät tiukemmasta valvonnasta koskien talousarvioita ja kilpailukykyä. On olemassa sopimus siitä, että meidän täytyy vahvistaa sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa puolta vakaus- ja kasvusopimuksessa. Sanktiojärjestelmä, josta pitää tarkistaa, sen ottaa mukaan tähän sopimukseen, jotta saamme aikaan johdonmukaisen progressiivisen järjestelmän. Myös sovittiin Euroopan komission ehdotuksesta koskien niin sanottua eurooppalaista lukukautta, jossa jäsenvaltiot esittelevät vakaus- ja lähentymisohjelmansa jo jokaisen vuoden keväällä. Näin voidaan yhdessä arvioida tilannetta ja nähdä mahdollisia trendejä, jotka vaikuttavat kansallisiin budjetteihin tulevina vuosina, luonnollisesti aina ottaen huomioon kansalliset budjettimenettelyt. Tässä asiassa minun pitäisi korostaa sitä seikkaa, että koskaan ei ollut tarkoitus, että valtionvarainministerit joutuisivat esittämään kansalliset budjettinsa ensin komissiolle hyväksyttäväksi ennen kuin sitä käsitellään ja hyväksytään kansanparlamentissa. Kukaan ei tukisi tällaista parlamentaarisen toimivallan rikkomista. Erityistyöryhmän työ ei ole vielä päättynyt. Muita ajatuksia, joita tulee komissiolta, luonnollisesti keskuspankilta, parlamentilta täältä ja jäsenvaltiotasolta. He, niiltä olemmekin jo saaneet lähes puolitusena kirjallista muistiota. Niistä tullaan vielä keskustelemaan. Jotkin ajatuksia, jotkut ajatukset eh, ehkä vaativat sopimusmuutoksia, mutta koska tämä on paljon pitkäaikaisempi, raskaampi menettelytapa, tulemme antamaan ensisijan niille ehdotuksille, jotka voidaan toteuttaa nopeammin ja helpommin. Joka tapauksessa näyttää siltä, että on yhä enemmän määrin konsensusta siitä, että meidän ei tarvitse luoda uusia toimielimiä koskien taloudellista hallintoa, vaan pitää käyttää paremmin niitä elimiä ja välineitä, joita meillä jo nyt on. Ja vaikka erityisiä päätöksiä joskus joudutaan tekemään euroalueen maissa, ja tulen kutsumaan euroalueen huippukokouksia koolle, niin kuin olen jo kaksi kertaa tehnyt, niin koko EUn tasolla – käsitellään pääkysymyksiä taloudellisessa hallinnossa ja niistä pitää siellä päättää. Kuulumme sitten euroalueeseen tai emme. Taloudellisesti olemme toisistamme riippuvaisia ja jaamme yhdessä maailman suurimman, suurimman markkina-alueen. Tällä tasolla suurin osa Euroopan päätöksistä tehdään ja täytyy tehdä käytetään hyväksi toimielin rakenteita ja menettelytapoja. Tässä yhteydessä perussopimusten mukaisesti Eurooppa-neuvosto aikoo täyttää oman tehtävänsä ja asettaa poliittisia suuntia painopisteitä unionille mukaan lukien taloudellinen strategia ja taloudellinen hallinto. Hyvät kollegat, taloudelliset haasteet Euroopassa edelleenkin ovat valtaisia. Olimme hyvin lähellä kuilun reunaa vain muutama viikko sitten, emmekä ole vieläkään aivan vakaalla maalla. Me olimme oikeassa, kun annoimme tällaista julkista elvytystä, kun olimme taantuma pohjalla, mutta meidän pitää olla huolellisia, ettemme saavuta sellaista tilannetta, missä budjettivajeet ja kerääntynyt velkataso muuttuvat kestämättömiksi ja alkavat itsessään uhata taloudellista elpymistä. Toimenpiteet, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet vähentääkseen vajeitaan, ei vaikuta hintoja laskevasti koko unionin alueella jos saadaan aikaan luottamusta uudelleen talouteen ja pystytään näin edistämään sekä kulutusta että investointeja. Toisaalta jos ei pystytä korjaamaan kestämättömiä vajeita, loppujen lopuksi johtaisi uskottavuuden menetykseen, luottamuksen menetykseen ja aiheuttaisi pysyvää taloudellista vahinkoa. Toimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat eriytettyjä sen mukaan, mikä on, erila- mikä on tilanne kussakin jäsenvaltiossa. Ja toimet ovat asteittaisia. Sen sijaan, että valitaan joku absoluuttinen taso, tärkeämpää on suunta ja kestävyys. Sillä edellytyksellä, että toimimme peräänantamatta olen täysin luottavainen siihen, että Eurooppa pystyy kääntämään suuntaa. Hyvät kollegat, pidän tätä Eurooppa-neuvoston kokousta uutena tärkeänä askeleena, kun taistellaan kriisiä vastaan, joka alkoi rahoitusalan kriisinä ja siitä tuli myöhemmin taloudellinen kriisi, budjettikriisi ja lähes myös rahapoliittinen kriisitilanne. Nyt vedämme tarvittavia johtopäätöksiä kaikesta tästä ja korjaamme kurssia kohta kohdalta. Olen luottavainen sen suhteen, että tulemme onnistumaan. Kiitos. Kiitoksia Euroopan neuvoston puheenjohtajalle. Euroopan komission puolesta Ö, nyt sana on vapaa ja siltä puhuu. Olkaa hyvä, puheenjohtaja Barroso. Uh, only a week ago we met in Strasbourg. Sä parlamentin puhemies, puheenjohtajan puheenjohtaja. Kun me valmistelimme Toronton G20-kokousta täällä parlamentissa sanoin, että ajatellen talousongelmia nyt, niin kasvu on vastaus. Kasvun on oltava älykästä, kestävää, osallistavaa. Sen täytyy rakentaa terveen budjettipolitiikan ja rakennemuutosten varaan. Tässä mielessä meidän pitää edetä monella rintamalla yhtä aikaa. Hyväksyä Euroopan 2020-strategia, saada päätökseen monet työt, jotka liittyvät rahoitusmarkkinoiden valvontaan ja hallintoon. Esittää toimia, joilla voidaan vahvistaa taloushallintoa Euroopassa ja lähteä Toronton G20-kokoukseen vahvan eurooppalaisen kannan turvin. Tämä on Eurooppa-neuvoston valitsema tie viime viikolla, ja tämä lähti liikkeelle pitkälti komission aloitteista. Eurooppa-neuvoston kokouksessa päästiin todella selkeisiin päätelmiin, kun tehtiin päätöksiä strategisesta suunnasta, joka osoittaa tulevaisuuteen ja tarjoaa uudistuksia. Eurooppa-neuvoston tuloksissa ei ainoastaan yhdistelty kansallisia lähestymistapoja, vaan esitettiin todella eurooppalaisia näkymiä, erityisesti kolmella alalla. Talous, hallinto, rahoitusmarkkinoiden valvonta ja tietenkin kaikki, mikä liittyy tulevaan eurooppalaiseen 2020-strategiaan. Talouden hallinto. Tämä työ on käynnissä, mutta nyt on jo selkeä, mitä me tarvitsemme. Komissio on esittänyt joitain ajatuksiaan 12. toukokuuta päivätyssä tiedon annossa. Eurooppalainen lukukausi, se, että yhdistetään budjettipolitiikkaa ja saadaan velkapolitiikka toimimaan tehokkaasti, tuetaan kasvu- ja vakaussopimusta oikaisemaan tulevaisuudessa ongelmia, kun ne tulevat esiin, ja huolehditaan siitä, että kansalliset budjettipuitteet ovat oikeanlaiset, kunnioittavat sopimusvelvoitteita ja pyritään makrotalouden epätasapainoon ongelmiin puuttumaan niin, että voidaan kattaa kaikki avainkysymykset, ei katsoa ainoastaan budjettiulottuvuutta. Meillä on nyt eurooppalainen konsensus siitä, että tämä on oikea tie edetä. Seuraavaksi Task Force-työryhmän Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan johdolla pitää tämän konsensuksen pohjalta saada aikaan konkreettisia toimia. Tämän mielessään komissio ensi viikolla esittää joitain ajatuksia konkreettisista lisätoimista. Nyt jo teemme työtä olemassa olevien ehdotusten pohjalta ja syyskuussa teemme ehdotuksiamme. Toinen tärkeä ala, jossa päästiin sopuun, on rahoituspalvelut. Tiedämme kaikki, että työtä ei ole saatu tässä päätökseen. Tiedämme, miten tärkeää on, että on oikea sääntelyt puitteet – niin, että voidaan tarjota rahoituspalveluita, jotka ovat terveitä, luotettavia, niin että kaikki voi toimia hyvin myös tulevan paineen alla. Tässä tietenkin parlamentin rooli on ratkaiseva. Kuten sanoin Euroopan neuvostossa valtioiden ja hallitusten päämiehelle, haluaisin vedota sen puolesta, että huolehditaan siitä, että kaikki ehdotukset hallitusvalvonnasta saadaan ennen kesätaukoa niin, että uudet menettelyt saadaan käyttöön ennen ensi vuotta. Samalla on tärkeää ajatella vaihtoisia sijoitusrahastoja. Olen iloinen siitä, että Eurooppa-neuvosto otti huomioon tavoitteen toinen päivä kesäkuuta päivätystä tiedonannoistanne päätöksistä, jotka tarvitaan vuoteen 2011 mennessä. Tässä keskitytään, keskitytään komission työssä syksyllä ja olen varma, että parlamentti ottaa huomioon nämä tärkeät aloitteet omassa työssään. Uskoin myös, että oli erityisen tärkeää, että Euroopan neuvosto sopi ehdotuksesta, että pankkien stressitesteihin otetaan yhtenäinen johdonmukainen kanta. Se, että pankkipohjaisesti esitetään tulokset, on oikea tapa käyttää avoimuutta, lisätä luottamusta ja estää turha spekulointi, joka vääristää markkinoita. Me tiedämme tarkkaan, mitä ongelmia on edelleen ja miten niihin puututaan. Ja kuten sanoin Eurooppa-neuvoston kokouksessa, komissio on valmiina tekemään kaikkensa, mikä on tarpeen valtion tukisääntöjen puitteissa, jos jotain muutoksia tarvitaan. Toinen keskeinen osa työtämme ja ehkä yksi tärkeimmistä päätelmistä Eurooppa-neuvostossa koski tietenkin Eurooppa 2020 strategiaa, joka on nyt Eurooppa-neuvostossa hyväksytty pitkän aikavälin kasvun strategiaksi. Tämä on kestävä ja osallistava strategia, josta päätettiin vasta muutama kuukausi sitten komissiossa ja parlamentin työ on ollut tässä tärkeää. Tästä lähestymistavasta sovittiin hyvin pian ja siitä olemme tyytyväisiä. Meillä on viisi yleistavoitetta – koulutus ja köyhyyden vastainen taistelu ovat tässä tärkeinä. Haluaisin painottaa tätä, koska ei ollut itsestäänselvää alusta lähtien, että jäsenvaltiot sopisivat myöskin siitä, että jaetaan toimia tällaisilla aloilla, jotka ovat lähinnä kansallista toimivaltaa, mutta että voidaan kuitenkin koordinoida työtä Euroopan tasolla. Se on edistysaskel. 27 valtion ja hallitusten päämiestä on tässä sitoutunut selkeästi Tärkeää on se, että jäsenvaltiossa elävät kansalaiset elävät myös Euroopan unionissa. Erittäin voimakas poliittinen viesti, joka saatiin Euroopan parlamentista, oli todella suureksi avuksi, jotta päästiin näihin myönteisiin tuloksiin. Ja haluaisin kiittää teitä jälleen kerran. Ja haluaisin myöskin kiittää parlamentin puhemiestä, koska Eurooppa-neuvosto kannanoton aluksi hän selkeästi toi esiin sen, miten tärkeä eurooppalainen sitoumus on se, että edetään tässä näissä asioissa. Haluaisin kiittää parlamenttia siitä, että annatte uutta vauhtia tälle strategialle ja toivon, että tätä tukea saadaan tulevaisuudessakin, koska kuten tiedätte, työtä ei ole saatu päätöksen. Meidän pitää vielä selvittää jotkut keskeisimmistä kysymyksistä, jotka liittyvät tämän strategian täytäntöönpanoon. Itse asiassa nyt meillä on suuri työtehtävä edessä. Meidän pitää saada strategia liikkeelle, saada kaikki yhteiskunnan tahot osallistumaan. Ja siksi pidän tätä alkua hyvänä. On hyvä, että omistajuutta on myöskin jäsenvaltioissa. Tätä ei saisi nähdä mitenkään ainoastaan Brysselin strategiana tai Strasbourgin. Tärkeää olisi nähdä, että tämä on aito strategia, joka saa liikkeelle koko yhteiskunnan. Komissio esittää lippulaiva-aloitteet, jotta saadaan eurooppalaista ulottuvuutta tähän strategiaan. Ollaan läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, jotta saadaan kansallisia uudistusohjelmia aikaiseksi. Tämän strategian menestys on hyvin riippuvaista myöskin tämän parlamentin työstä. Siitä työstä, jota te teette maalipiireissä kansalaisyhteiskunnassa kansallisten parlamentin kollegoiden kanssa. Mutta haluaisin myös tuoda esiin työmarkkinaosapuolet. Yhteiskunta pitäisi ottaa esiin laajemmin. Tämä on todella haaste lähikuukausina ja vuosina Tämä kattava taloudellinen lähestymistapa antaa meille hyvät lähtökohdat G20-kokoukseen. Selkeä yhtenäinen kanta, joka voi osoittaa sellaista osoittajuutta, jota on voitu esittää vuodesta 2008 Herman van Rompuyn ja minun allekirjoittamassa kirjeessä. Kirjoitamme kaikille G20-kollegoille, mitkä ovat prioriteetit, mikä on ohjelma Euroopan unionissa. Ensimmäistä kertaa, ensimmäistä kertaa Euroopan unioni – esittää ei jäsenvaltioiden kantoja yksittäisinä, vaan omat prioriteetit globaaliksi toimiksi, ja tätä pitäisi pitää tervetulleena uudistuksena. Toimet ovat näkyvissä, aikataulu on selkeä. Tämä on haaste, joka voidaan esittää kumppaneille kautta maailman. Jotkut kysymykset ovat hyvin kiistanalaisia. Esimerkiksi pankkimaksut ja transaktiomaksu. Mutta tärkeää on se, että Euroopan tasolla on päästy konsensuksen näistä aiheista. Yhteenvedonomaisesti viime viikon Eurooppa-neuvoston kokous osoittaa, miten Euroopan unioni voi olla kaikkein tehokkain, kun unioni keskittyy prioriteetteihin, kun on uusi haaste. Ei pitäisi pyrkiä nopeasti luomaan uusia mekanismeja ja rakenteita. Tämän tyyppiset toimielin keskustelut eivät pääty koskaan. Pitäisi luottaa nyt olemassa oleviin toimielimiin, tietenkin antaa niille tarvittava tukea ja luottaa siihen, että nämä toimielimet voivat toimia juuri tällä tavalla, kun nähtiin viime viikolla esimerkiksi. Hyvät jäsenet, haluaisin vain onnitella parlamenttia, neuvostoa ja korkea edustajaa menestyksekkäästä lopputuloksesta ulkosuhdehallinnon osalta. Pidämme hyvänä sopimusta, jossa suunnitellaan todella selkeästi yhteisön järjestelmään sopivaa ulkosuhdehallintaa. Catherine Ashton on tehnyt ehdotuksen yhteistyössä komission kanssa. Yhteistyössä samalla, samalla tavalla tilivelvollisena kuin mikä tahansa julkishallinto. Komissio on tehnyt paljon parlamentin ja muiden toimielinten kanssa työtä, jotta voidaan huolehtia siitä, että eurooppalainen ulkosuhdehallinto saadaan toimimaan mahdollisimman pian. Tämä oli yksi tärkeistä Lissabonin sopimuksen uudistuksista, josta on saatava nyt todellisia tuloksia. Parlamentti voi luottaa komission siinä, että me tuemme yhteisön menetelmiä, joiden kautta parhaiten voidaan antaa tuloksia kansalaisille – Tämä on todella tärkeä edistysaskel meidän Eurooppa-hankkeellemme. Kiitos. Dziękuję. Paljon kiitoksia komission puheenjohtaja puheestanne. Ja nyt sitten eri puolueryhmien edustajat EPPn puolesta puhuu rouva Fordman Cole ensimmäiseksi. Olkaa hyvä. Dear presidents, De EVP-fractie is blij dat de Europese Raad onder uw voorzitter... Kiitoksia puhemies. EPP-ryhmä ottaa ilolla vastaan sen seikan, että neuvosto on johdollanne ryhtynyt merkittäviin toimiin Euroopan talouden hallinnoimiseksi ja G20-kokouksen puitteissa nimenomaan, koska tämä kriisi vaatii meitä lopultakin luomaan vakaamman pohjan euron olemassaololle budjetteihin täytyy puuttua, ne täytyy saada kuntoon, jotta luottamus markkinoilla palautuu. Parlamentit ovat kasvo- ja vakaussopimuksen ennaltaehkäisevä ase. Ja tietysti meidän täytyy myös miettiä sanktioita, mutta täytyy miettiä sitä, kuinka tämä erityistyöryhmä panee nämä täytäntöön. Hallitusten välinen työryhmä ei saa meitä pääsemään ulos kriisistä sellaisenaan, vaan me tarvitsemme yhteisön tason hallintoratkaisua. Tarvitsemme komission vahvaa roolia. Herra Barroso, on hyvin positiivista, että tulette esittämään yksityiskohtaisempia ehdotuksia tulevina kuukausina. Viime viikolla sanoitte parlamentille, että komissio on Euroopan taloudellinen hallitus. Teille taputettiin täysistunnossa tämän johdosta, mutta te vastasitte, että teidän on käytettävä institutionaalisia oikeuksianne, aloitteentekoikeuksianne oikeuksianne tehokkaasti. Kun katsotaan 27 jäsenvaltiota, niin niiden toiminta on, toimin, toiminnan tehokkuus on taattava. Ja täh tähän pyrimme myöskin 2020 strategialla, koska sehän on kasvun moottori. Täytyy miettiä, miten jäsenvaltiot otetaan mukaan tähän kuvioon. Sehän on menestyksen avain. Meidän ryhmämme pyytää teitä esittämään spesifimpiä ehdotuksia tämän suhteen tuossa erityistyöryhmässä, koska jos tämä kysymys käsitellään menestyksekkäästi, niin siitä huolimatta meillä on vielä Äh, Lissabonin strategia, tai meillä on käsissämme tällainen Lissabonin strategian kakkosversio, joka ei saa aikaan todellista talouskasvua ja työllisyyttä. Arvoisa puhemies, äh, tai arvoisa puhe, puheenjohtaja, halusitte meidän arvioiman tehokkaasti tätä kasvu- vakaussopimusta, mutta ongelma on siellä neuvoston puolella, koska neuvosto ei ole edelleenkään valmis laittamaan sinne yleiseen raporttiinsa mitään konkreettista lainsäädäntöehdotusta. Teidän täytyy vedota kollegoihin neuvostossa, jotta he osoittaisivat samanlaista valmiutta kuin parlamentti on osoittanut. Tämä on aivan äärimmäisen tärkeää, jotta pääsisimme näihin tammikuun määräaikoihin. Kok, imieniu socjalistów i demokratów, bardzo proszę. Ja sitten Rova Ulskov sosialisteilta. Kiitos puhemies. 14 000 välillä öljyä päivittäin suikkaa Meksikon lähdelle tänä päivänä ja nyt öljy kulkee Yhdysvaltain rannoille, lähestyy Meksikon rantoja. Pohjois-Euroopassa on ihmisiä, jotka tänään kantavat huolta siitä, että Floridan rannikon kautta golfvirta tuo öljyä myöskin meidän alueellemme. Tältä asia näyttää tällä hetkellä. Me olemme kovin haavoittuvaisia. Kukaan ei elä eristyksissä samalla saarellaan tässä maailmassa, vaan kaikella on yhteys kaikkeen. Ja siksi on niin tärkeää, että emme unohda kysymystä, joka liittyy siihen, että siirrytään käyttämään uusiutuvia energiavaroja, siirrytään toisenlaiseen yhteiskuntaan. Siitä usein keskustellaan täällä. Joskus saadaan laajatkin tuet tälle aiheelle, kun sovitaan päätöslausemista, mutta liian vähän on tehty. Emme saa unohtaa näitä asioita talouskriisin takia. Talouskriisiä ei ratkaista, jos ei samalla ratkaista kysymyksiä, jotka liittyvät haavoittuvaisuutemme ympäristön kannalta. Haavoittuvaisuutemme käy selvästi ilmi myöskin, kun katsotaan rahoitusmarkkinoita. Siellä todella johdetaan ja reagoidaan – näin on ollut vuosikymmenten ajan. Niin monet, jotka ovat poliittisissa ryhmissä täällä, ovat olleet sitä mieltä, että tuo käy ihan hyvin päinsä. Hyvä, että markkinoilla on niin paljon valtaa. Nyt vihdoin lähdemme tekemään sellaisia päätöksiä, jotka tarkoittavat sitä, että lähdetään sääntelemään rahoitusmarkkinoita. Tämä on valtavan tärkeä. Me näemme, mitä vaikutuksia sillä on ollut monissa EUn jäsenvaltioissa. Vapaat säätelemättömät markkinavoimat, jotka ennen olivat niin suosittuja, nyt aiheuttavat valtavia ongelmia. Haavoittuvaisuus näkyy jälleen siinä, miten puututaan näihin ongelmiin ennen kuin rahoitusmarkkinoiden sääntely on paikallaan. Valtavia leikkauksia julkisissa varoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että jopa on vaikea huolehtia elvytyksestä talouskriisin jälkeen – kriisi voi muuttua todella syväksi lamaksi ja tilanne näyttää hyvän huolestuttavalta joissain jäsenvaltioissa, jossa lähdetään nyt sellaisiin uudistuksiin, joiden kautta syntyy sosiaalisia kriisejä ja todella voidaan haitata enemmän kuin korjata tilannetta. Oli hyvin mielenkiintoista kuunnella herra von Rompoin puhetta täällä. Paljon puheessa oli hyvää, mutta paljon tällaisia rakenteita, hyvin vähän ihmistä. Sosiaalinen Eurooppa on myös osa taistelua puuttua rahoitusmarkkinoihin ja taistelussa ympäristön puolesta. Ihmiset kärsivät, valtava työttömyys jatkuu. Näihin asioihin meidän pitäisi energisesti puuttua. Kiitos. Paljon kiitoksia ja seuraavaksi sitten liberaalien joukosta puhuu herra Verhofstadt. Eh, Puhemies, alussa haluan sanoa, että on ilmiselvää, että EU-jäsenvaltioilla täytyy olla tärkeä, olennainen rooli taloudellisessa strategiassa, joka, jonka EU valitsee ja minkä euroalue valitsee tulevina vuosina. Mutta kaikkein tärkein kysymys tällä hetkellä on, kuka hoitaa valvonnan ja kuka ryhtyy asettamaan sanktioita, jos joku jäsenvaltiosta ei täytä ehtoja. Tämä on avainkysymys. Onko, kuuluuko valvonta jäsenvaltioiden käsiin neuvostolle vai asettavatko jäsenvaltiot sanktioita toisilleen vai onko tämä joku riippumaton taho, yhteisön toimielin? Tämä on aivan olennainen kysymys saada tietää tällä hetkellä. Ja täytyy sanoa, että en usko, että täällä on ketään sellaista, joka uskoo, että jäsenvaltiot asettavat mitään sanktioita toisilleen. Eihän näin tehty aikaisemminkaan. Miksi sitten tähän ryhdyttäisiin jatkossa, hyvät kollegat? Ja joitakin esimerkkejä. Lissabonin sopim... Eh, Lissabonin takia epäonnistui, koska ei ollut mitään riippumatonta elintä, joka olisi valvonut jäsenvaltiota sen suhteen, miten Lissabonin strategiaa toteutettiin käytännössä. Ja sama koski vakaus- ja kasvusopimuksessa. Mitä siinä tapahtui? Pienet maat, jos pienet maat eivät täytä sitä ehtoja, niin silloin edetään Kreikasta strategiaa. Jos isot maat eivät täytä ehtoja, niin kuin Saksa ja Ranska, niin sitten ne vain muuttavat tylysti tätä sopimusta, sopeuttavat sitä. Jäsenvaltiot eivät tähän tehtävään pysty. Tarvitaan riippumaton yhteisön toimielin, joka tähän ryhtyy. Olemme vakuuttuneita tästä. Meillä on kaksi pää- jotka täytyy hyväksyä yksimielisesti. Ja muuten päivä sitten, pari päivää sitten, Euroopan keskuspankin pääjohtaja herra Trichet sanoi aivan saman asian, analysoi aivan samalla tavalla asiaa täällä parlamentissa. Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, Euroopan keskuspankin puheenjohtaja. Me olemme kaikki sitä, me olemme sitä mieltä, että eh, Trisha jopa ehdotti jotakin muuta toimielintä. En usko, että tarvitaan mitään uusia toimielimiä tätä varten, mutta joka tapauksessa tämä perustuu yhteisön metodiin. EU-toimijan täytyy täyttää tämä tehtävä, eikä tämä tarkoita sitä, etteikö jäsenvaltioilla olisi mitään roolia. Ei, nehän täytäntöön panevat koko strategiaa päivittäisessä politiikassaan ja strategiossa näitä kehittävät omissa maissaan. Ja tätä me tarvitsemme, puhemies. Tarvitaan kasvu- ja vakaussopimusta, tarvitsemme Eurooppa 2020-strategiaa ja tarvitsemme myös uutta strategiaa, jota tulemme kehittämään tulevina kuukausina koskee kilpailukykyä. Sitten puhemies, haluan puhua vielä rahoitusvalvonnasta tai rahoitusmarkkinoiden valvosta. Mikä tässä on ongelmana? Se, että johtajat täältä Euroopasta menevät G20 huippukokouksena eivätkä voi kertoa, että olisi tehty päätöstä rahoitusvalvonnasta. Ja päätös on yksinkertainen. Päätös on se, että varain, valtionvarainministerit EU-ssa, ECOFINissa tulivat takaisin komission hyvillä ehdotuksilla varustettuna. Ja tässä on tämä ongelman ydin ei täältä sitä viestiä anneta. Viesti pitää antaa valtiovarainministerille. Heidän täytyy antaa omat ehdotuksensa ja toimia komission suuntaisesti. Komission ehdotukset La Rosier ehdotukset perustuvat eurooppalaiseen valvontaviranomaisen, joka valvoo pankkeja. Tämä on tämä perusehdotus. Mitä sitten Ecofinissa viime joulukuussa tehtiin? Yksinkertaisesti hiukan koordinoidaan vaan kansallista rahoitusvalvontaa. Kansallinen valvonta, joka ei toiminut tässä rahoituskriisissä alun perinkään, ei ollut yhtä ainutta rahoitusvalvontaelintä kansallisella tasolla joka varoitti poliitikkoja tästä kriisistä. Nyt sitten selitetään, että tämä on hyvä järjestelmä. Pitää vain koordinoida hiukan. Siis mitä me tarvitsemme on, että neuvostosta käsin, Euroopan neuvostosta painostetaan jäsenvaltioita, siis he tavallaan itse painostavat itseään, että toimisivat sellaisen viranomaisen suuntaisesti, jota La Rosier ehdotuksessa peräänkuutettiin. Kiitos. Thank you, Mr. President. On behalf of... Kiitoksia. Ja sitten vihreiden ryhmän puolesta puheenjohtaja Rebecca Harms. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat neuvoston puheenjohtaja. Ensin haluaisin sanoa, että olen todella yllättynyt siitä, että painotatte, miten normaali viime viikon huippukokous oli. Tuo jatkaa väärää menetelmää viime viikolta. Ei pitäisi nyt kuvitella, että elämme normaalioloissa eurooppalaisessa yhteistyössä, jos huippukokous rajataan kuuteen tuntiin niin, ettei siellä esitetä – yhtään väärää sanaa tai virkettä, joka haittaisi euron arvoa. Tällaista puhuttiin neuvoston rakennuksen käytävillä. Mielestäni teidän tehtävänne ei olisi tässä nyt antaa meille väärä käsitys. Kyllä me ymmärrämme tulkita tätä tilannetta selkeästi itsekin. Hyvät näistä herrat, kollega Verhofstadt itse sanoi, että hyvin ei toimi talouden hallinto tällä hetkellä Euroopassa, ja se voidaan nähdäkin muutamasta kohdin. Rahoitus, valvonta ja Larosierin raportti on mainittu. Herra Barroso ja Van Rompuy, miten ajattelee, että kun keskustelu on käyty vuosi, niin nyt on sovittu valvonnasta ja nyt neuvosto yksinkertaisesti kieltäytyy antamaan tälle valvonnalle jotain puuttumisen mahdollisuuksia jäsenvaltiossa. Tämä on aivan absurdia. Juuri jos me täällä Euroopan tasolla annamme tukea, niin silloin meidän pitäisi odottaa teiltä parempaa. Voimme keskustella edelleen siitä, minkälaista sääntelyä Euroopan parlamentti mielellään haluisi, niin että voidaan kieltää vaaralliset tuotteet, joita rahoitusmarkkinoille tuodaan. Ainakin, että keskeytettäisiin kauppa tällaisilla tuotteilla joksikin aikaa. Hedge-rahastot, veroparatiisit, niistä voidaan keskustella. Voidaan keskustella johtajien palkoista ja valtavista bonuksista, joita maksetaan. Kaikkialla keskustellaan nyt ja rahoitusvalvonnassa neuvosto – estää tai neuvosto ja komissio yhdessä etenemisen. Herra Barroso, te kiititte meitä siitä, että me parlamenttina niin yhtenäisenä tuimme teitä viime viikolla. On aivan oikein, että parlamentti tukee yhteisömenetelmää, mutta kun sitten katson, mitä tapahtuu transaktioveron osalta. Minähän haluaisin mielelläni uskoa, että tämä asia nyt saadaan G20-kokouksessa läpi. Mielelläni haluaisin uskoa tätä. Minua kiinnostaa kovasti, mitä Torontossa tapahtuu. Jos palaatte tänne, ettekä ole päässyt tässä eteenpäin, toivoisin, että vastuussa oleva komission jäsen, joka esittää yhteisiä kantoja, herra Juncker, ja huippukokouksen aikana on koko ajan sanonut, että komission jäsen vihdoin tekee esityksen siitä, miten transaktiovero otetaan käyttöön euroalueella. Tämä on mahdollista. Jos tätä ette tee, niin silloin yksi huippukokous meni taas siihen, että annettiin väärä käsitys kansalaisille transaktioverosta ja siitä, miten politiikka toimii tällä hetkellä. Yhtenäistä politiikkaa, onko sitä Eurooppa 2020 strategia, katsotaan nyt Kreikkaa tai Espanjaa, niin yhteisen strategian pitäisi antaa vähän suuntaa sille, miten saadaan aikaan kestävää kehitystä ja kestävää kasvua. Hyvä, jos näin olisi, mutta mitä me nyt näemme? Periaatteessa kauniimpia sanoja kuin Lissabonin strategiassa, mutta kauniimpien sanojen lisäksi kestävä kehitys. Sitä jauhetaan koko ajan, mutta kuten Lissabonin strategiassakin, tästä puuttuu kaikki välineet. Ja oikeastaan myös raha. Minulle vihreänä on erityisen tärkeää se, että nyt kun nähdään, että ei ole mitään aitoa luottamusta siihen, että toimitaan resurssitehokkaasti, pyritään innovaatioon, halutaan suojella ympäristöä. Saksassa ollaan nyt innoissaan siitä, että autoteollisuus pärjää taas paremmin, koska kiinalaiset haluavat ostaa Saksasta niin monia suuria, vahvoja, paljon polttoainetta vetäviä autoja. ajatellaan nyt Cancunin tapahtumia, minun mielestäni Euroopassa vieläkään kukaan ei ole ymmärtänyt, mitä kestävyys tässä oikein tarkoittaa. Kiitos. Dziękuję, pani przewodnicząca. Paljon kiitoksia. Ja sitten herra Kirkhope konservatiivien ryhmän edustajana. Olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, Eurooppa-neuvosto keskittyi aivan oikein Euro- Euroopan reformiin mointiin ja oma ryhmäni keskittyy siihen myös. Ensin haluaisin puhua Iranista kuitenkin. Iranin pitäisi olla Lähi-idän kunnioitettuimpia valtioita. Sillä on pitkä historia, sillä on lahjakkaita innovatiivisia kansalaisia. Haluaisimme kovasti työskennellä Iranin kanssa kaikkein tärkeimpien globaalien kysymysten parissa. Olen tavannut Iranin edustajia viime aikoina, jotka ehdottivat, mitä nämä tällaiset kysymykset voisivat olla, mutta valitettavasti Iran on nyt sellaisten käsissä, jotka välittävät hyvin vähän siitä, mitä omat kansalaiset haluavat taikka mitä eh, Lahden alueella ja naapureissa halutaan aivan oikeutetusti ydinohjelma on aiheuttanut hätännystä ja huolestuneisuutta. Jos se avaisi ohjelmansa avoimella tavalla, niin kukaan ei sitä kyseenalaistaisi. Mutta kun sitä kehitetään salaisesti, niin ei voi olla epäilystäkään siitä, etteikö motiivit olisi epämääräiset. Joten Euroopan unionin pitäisi harjoittaa enemmän painostusta globaalin yhteisön kanssa. Ellei näin toimita, niin silloin esimerkiksi pankki ja kuljetus ja öljy- ja kaasuteollisuus tulevat kärsimään. Me olemme samaa mieltä myöskin Eurooppa 2020 strategiassa ja sitä voidaan kuvailla komission keskusaloitteena vielä paljon käytännön työtä on jäljellä, emmekä ole kaikista yksityiskohdista vielä samaa mieltä, mutta jos sanat voidaan viedä käytäntöön, niin se tulee tuomaan mukanaan positiivista kehitystä. Yhtenäismarkkinat lähtevät uuteen nousuun. EUn sisällä ja Euroopan unionin ulkopuolellakin kauppaa tullaan edistämään. Tarpeettomat byrokraattiset rajat täytyy poistaa ja taakat yrittäjille poistaa tai vähentää turhat korkean, raskas säätely pitää korvata älykkäällä sääntelyllä tai vähemmällä sääntelyllä. Sekä euron että jäsenvaltioiden talouden tulevaisuuden kannalta budjettivajeet kaikissa maissa me täytyy saada alemmas. Yhdistyneessä kuningaskunnassa olemme nyt liittyneet siihen joukkoon, jossa on ryhdytty ottamaan tarpeellisia välttämättömiä leikkauksia, kuten esimerkiksi meillä eilen valtiovarainministeri Osborne totesi, että nämä ovat välttämättömiä leikkauksia. Tällä tavalla voidaan taata pitkäaikaiset matalat korot ja yksityinen sektori voi investoida luodakseen työpaikkoja. Ja nimenomaan yksityissektori voi parhaiten palauttaa vaurauden ja kasvun. Olemme iloisia siitä, että Euroopan neuvosto keskittyi välittömiin käytännön toimiin euron tukemiseksi. No, me emme ole tietenkään euroalueen jäseniä, mutta meillä on täysi syy, syy uskoa sen toiminnan menety- menetykseen. ECR katsoo, että euron hallinnointi ei vaadi lisää keskittämistä ja me vastustamme sellaisia toimenpiteitä, joissa valta siirtyy enemmän jäsenvaltiolta Brysseliin. EU, euro alueeseen kuulumattomien jäsenten ei tule joutua tukemaan euroalueen ongelmissa olevia valtioita, koska se on heidän oma velvoitteensa. Arvoisa puheenjohtaja, me olemme yhä kilpailullisemmassa ympäristössä. Euroopan ja USAn välinen kilpailu kukoistaa ja meidän sosiaalinen suojelumme ovat hyvin haavoittuvaisia. Meillä on kohdattavastamme kaikenlaisia kapitalismiin liittyviä haasteita. Ja sen takia tarvitsemme uudistusta, jotta voisimme taata, että voimme nauttia vapaasta elämänmuodostamme. Sen takia meidän ei pitäisi takertua status quohon, joka vie meidät aivan epäilemättä tuhoon. Kiitoksia paljon sanoistanne. Ja sitten seuraavaksi Herra Biski, GUE NGLn edustajana, olkaa hyvä. President. Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies. Euroopan neuvoston torstainen kokous viime viikolla liittyy globaaleihin ja eurooppalaisiin haasteisiin ja niin sitä mitataan. Voidaanko nyt puuttua syihin, jotka aiheuttivat valtavan rahoituskriisin tai aloittaa askeleet oikeaan suuntaan ainakin – mitä ehdotuksia annetaan kansalaisille, jotta järjestelmä saadaan korjattua rahoitusmarkkinoilla? Neuvostosta sanotaan, että pankkien pitää osallistua kustannuksiin, pankkien toimia on säädeltävä voimakkaammin. Minä voiman pitää tuota hyvin tervetulleena, mutta minä en nyt oikein luota tähän sanomaan, koska ensinnäkin puhutaan kansainvälisestä pankkimaksusta, vaikka yksimielistä tukea ei ole EU-sakaan. Jotkut G20-maat selkeästi vastustavat tätä ajatusta. Tämän päätöksen täytäntöönpano tuntuu kovin epärealistiselta. Toisaalta yleinen transaktiovero. Tätä voitaisiin tarkastella, näin on ajateltu, mutta – en usko, että tämä todella rauhoittaa rahoitusmarkkinoita kansainvälisesti tai estää spekulaation. Tai että G20-maat tekisivät tällaisen päätöksen. Tiukemmat toimet niitä maita kohtaan, joilla on liiallista alijäämää. Tämä lähinnä haittaa uutta kasvua, vähentää kansalaisten kulutusta ja johtaa siihen, että erityisesti köyhimmät kansanosat joutuvat vain kiristämään entisestään vyötään. Näin tilanne jatkuu entisellään, tarvitaan lisäsäästöjä, kun ajatellaan, että pitää rahoittaa uutta strategiaa Eurooppa 2020kin. Neljänneksi ei tai on ajateltu sitä, että saadaan lisää tuloja, verotuja, kun rahoitetaan esimerkiksi sillä, että verotetaan enemmän suurituloisia transaktioveroja tai jotain. Nämä ovat sellaisia toimia, joita ei yleisesti tueta. Se on yllättävä. Kriisi haittaa demokraattista perustaa yhteiskunnassamme. Nyt palkkojen ja eläkkeiden leikkaukset, eläkeijän korotukset – julkisten palveluiden leikkaukset, kaikki nämä toimet johtavat siihen, että sosiaalinen kuilu kasvaa, köyhien lukumäärä kasvaa jatkuvasti. Paljon kiitoksia ja sitten EFD puolesta herra Farage. Kiitoksia paljon herra Rampoi puheestanne tästä saatiin mm, kovasti käsitystä siitä, miksi niin paljon asioita epäonnistui EU-ssa. Sanoitte, sanoitte, että no euro, kriisi on nyt ohi ja nyt me mm, olemme jo astuneet pois kuilun reunalta, mutta sitten tulikin helmi, tämän päivän lainaus. Eurooppa on ollut oman menestyksensä uhri. No tämä nyt ainakin saa miljoonien ihmisten kasvoille hymyn, joka, jotka lukevat tämä, nämä uutiset. Tämä on varmaan loistava tällainen maailman, tämän päivän unelma. On paljon maita, jotka eivät todellakaan mahdu euroalueelle. Tehän tiesi, tiedätte, että he muokkasivat sääntöjä mieleisiksi ja siitä huolimatta tätä projektia jatkettiin. Mentiin vain äh, vaaroja kohti välittämättä siitä, että varoitettiin, että asiat eivät toimineet. Ja viime viikolla ällistyin, kun sanoitte minulle ihan päin naamaa, että ei ollut minkäänlaista B-suunnitelmaa, ei mitään hätäsuunnitelmaa Espanjan, Ranska, Espanjan, Portugalin ja Kreikan kaltaisten maiden auttamiseksi, jos he joutuisivat lähtemään tästä äh, valuuttaliitosta, jotta äh, omaa valuuttaa voitaisiin tukea. Kuinka paljon maiden täytyy kärsiä tämän eurounelman takia? Kuinka paljon täytyy vielä tapahtua? Millä taso, minkälainen kansallinen epäjärjestys täytyy vallita jotta ymmärrettäisiin, että tällainen systeemi ei toimi. Ja mietin, että kuinka kauan saksalaiset vielä suostuvat maksamaan tätä hirveää laskua. Tämä ihmeellinen juttu tässä on, että kaikki täällä ajattelevat, että tämä näyttää olevan hyvä juttu, tämä osoittaa meidän olevan hyviä eurooppalaisia. Mutta tällä ei ole mitään tekemistä Euroopan kanssa, ei ole mitään sellaista asiaa kuin eurooppalainen identiteetti. Itse asiassa Euroopan vahvuus on sen erilaisuudessa, kielissä, kulttuureissa ja valtioissa. Ja ihan juurikin me euroskeptikot ovat niitä, jotka ovat niitä hyviä eurooppalaisia. Kiitoksia. Ja nyt seuraavaksi herra Madlinerin puheenvuoro sitoutumattomien puolesta. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ensin ilmaista iloni vaalituloksesta Alankomaissa, koska oma puolueeni, vapauden puolue, paransi ostaan 924 paikkaan parlamentissa. Tämä osoittaa, että alankomaalaiset haluavat enemmän turvallisuutta, haluamme vähemmän Eurooppaa ennen kaikkea, Euroopan sisämarkkinat on keino pumpata rahaa heikompiin maihin. Tämä pitää loppua. Joten viestini, herra Van Rompuy, teillä on erittäin hienoja sanoja, mutta olisi pitänyt sanoa jo vuosia sitten, että Kreikka on huijannut eh, tilastoissaan te olette tavallaan olleet sokeita laajentumisen riskeille. Edelleenkin olette sokeita. Kun katsotaan niitä maita, jotka hakevat EUn jäseneksi Albania, Kosovo, Turkki, ja nyt puhutaan Islannista. Konkurssikypsä maa, joka haluaa eilenkin, edelleenkin jatkaa tällaista rikollista valas, Maa, joka petti myös omia pankkejaan. Kreikassa tehtiin aivan samoin. Muistakaa nyt tämä asia. Nyt ette halua puuttua voitte jatkaa valaan ähm, kalastusta, voitte jatkaa huijausta. Olette täysin sokeita, kun haluatte vain laajentaa unionia ja johtaa koko kaikki Euroopasta perikaton. Kiitos. Uh, Kiitoksia. Ja sitten olkaa hyvä seuraava puhuja. Estive a ouvir o senhor deputado com toda a atenção. E a, e a... Hyvä parlamentin jäsen, kiinnittää sun huomiota siihen, että tämä parlamentti haluaisin tietää, miten ihmiset täällä tekevät työtään niin ja ansaitsevat täällä palkkaansa. Voorzitter, daar kan ik heel helder over zijn. Wat wij hier doen is mensen zoals u bestrijden en zorgen dat me taistelemme teidän kaltaisiaan ihmisiä vastaan. Me haluamme, että kansalaiset kuulevat Euroopassa totuuden siitä, että parlamentti tuhlaa täällä rahaa keskittyessään unionin laajentamiseen. Ja sen takia me eh, saimme tämän vaalivoiton ja lisää on tulossa. Niin, eh. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron Euroopan neuvoston puheenjohtajalle Herman van Rompuylle. Olkaa hyvä. monsieur le président, Hyvät kollegat, puhemies. Minulla on mitään suurempaa ongelmaa arvosteluiden suhteen, jota olen kuullut, mutta minulla on ongelma tämän, tämän yleisen lähestymistavan kanssa, seitän hiukan. Kun olin täällä maaliskuun alussa nyt ja helmikuussa, kun puhuttiin ensimmäisen Euroopan neuvoston tuloksista, siis epävirallisen Euroopan neuvoston tuloksista, silloin oli vahvoja epäilyjä siitä, että pystyttäisiin Kreikan kohdalla saamaan aikaan tällaista rahoitustukea ja että Kreikka sitten pystyisi ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta korjaisi sitä, mikä oli aikaisemmin mennyt huonosti. Oli suuria epäilyjä. Muutama viikko tämän jälkeen saatiin 110 miljardin äh, suunnitelma aikaiseksi ja Kreikka ryhti ainakin vähes, korjasi budjettivajetta ainakin 10 prosenttiyksiköllä. Ette ehkä usko, mutta näin kuitenkin tapahtui. Kun sitten sanotin, että joitakin viikkoja sitten luotaisi, lu, lu, luotaisiin tällainen mahdollinen pelastussuunnitelma, jos on kuluu 750 miljardia euroa, josta 500 miljardia tuli Euroopasta, EUsta. Ei meitä oltaisi uskottu, jos näin oltaisiin väitetty, ja näinkin tapahtui. Jotkut ovat sanoneet, että Välimeren maat, heillä on erilainen kulttuuri, eivät ne pysty ryhtymään todellisiin uudistustoimiin. Tämä on ihan turhaa työtä. Ja nyt kun näin, mitä tapahtuu juuri näissä maissa ja näissä varsin kivuliaissa olosuhteissa, kukaan ei tästä iloitse, mutta kun näen, mitä siellä tehdään ja mitä tapahtuu, niin voin sanoa, että selvä syvällinen kulttuurimuutos on tapahtumassa. Kun kuulen sitten arvostelua ilmastosta, EUllahan on kaikkein kunnianhimoisen ilmastohjelma koko maailmassa. Olemme jopa antaneet juridisen pohjan 2020 ohjelmalle. Me kaikki ovat tästä meille kateellisella tavalla. ja niin kun kuulen sitä tällaista arvostelua, on sellainen vaikutelma, että ei tehdä yhtään mitään. Tämä on minusta ikävää. En sano, että pitäisi olla tällaisia onnellisen optimistisia vain. Mutta minua häiritsee tässä se, että jokainen konkreettinen asiain toteutus, sen nähdään vain liian vähäisenä, liian myöhään tulena, pinnallisena. Kun näen kuitenkin näitä viime kuukausien tuloksia, olen iloinen näistä myönteistä vaikutuksista, joita toiminnallamme on ollut. Kun puhutaan paremmasta hallinnosta, ja tietenkin euro on auttanut meitä paljon myös tässä rahoituskriisissä. En voi kuvitella hetkeäkään, minkälaisia seurauksia rahoituskriisistä olisi ollut ilman, että meillä on käytössämme yhtenäisvaluuttu, yhtenäisvaluutta, johon kuuluu 350 miljoonaa kansasta. En voi kuvitella, minkälaista epävakautta olisi syntynyt rahapoliittisesti, jos euroa ei olisi ollut silloin oltaisiin 30-luvun kriisitunnelmissa. Kilpailukykyä pönkitettäisiin devalvoimalla. Tällaisella pyrittäisiin köyhdyttämään tavallaan naapureen beggar tai Neighbor. Eikä, ja nyt kuitenkin voi, hyödyttiin euron vakaudesta. Tietenkin tähän liittyy ongelmia ja on e- eroavaisuuksia euroalueen sisällä ja siihen pitää tarttua. En minä ollut tällä paikalla tämän vuosisadan kymmenen ensimmäisen vuonna olin aivan muissa tehtävissä. Mutta kuka tässä parlamentissa ja tämän parlamentin ulkopuolella oli kaiken tyyppisissä toimielimissä? Kuka osoitti näihin vakaviin kilpailukyky- ja maksutaseongelmiin varsin vähän tai tuskin kukaan. Nyt sitten syytetään tavallaan menneisyydestä. Pitää pystyä korjaamaan tätä tilannetta. Tämä on kollektiivisen vastuun kysymys. Jotta eurosta tulee vakaa valuutta, taloudellisen kehityksen ja talouspolitiikan pitää lähentyä toisiaan. Ja tätä työtä meidän pitää alkaa tehdä ja nyt teemme. Sitten sanktiot. Minä edelleenkin uskon, että on monia muita perusteluita kuin sanktiot. Hallitukset eivät toimi, koska pelkäävät sanktioita. Mutta jos puhutaan sitä sanktioista, perustan tällainen erityistyöryhmä, pyritään saamaan aikaan jotakin konkreettista. Sanktiot eivät pelkästään pyri korjaamaan niitä, jotka ovat ylittäneet 3 prosentin vajetason. Tämä koskee myös ennaltaehkäisevän toimintaan niihin maihin, jotka alittavat vielä 3 prosentin vajeen BKTstä, mutta ne eivät kuitenkaan noida keskiaikavälin tavoitteitaan ja velkataso on liian korkealla. Ja suunta ei ole oikea, tai suuntaus ei ole riittävässä määrin oikea. Näin ollen sopimuksen rajoissa tulemme ottamaan käyttöön sanktioita, jotka ylittävät vakaus- ja kasvusopimuksen siinä muodossa, kun se nyt tunnetaan, ne otetaan käyttöön ennaltaehkäisevällä tavalla. Niitä tullaan vahvistamaan korrektiivisella puolella, kun korjataan jo pahinkoa. Ei voida keksiä sanktioita, jotka eivät perustu mihinkään sopimukseen. En minä voi sille mitään. Oltaisiin voitu tätä ajatella sitä aikaisemmin. Ja nyt sitten, hyvät kollegat, otetaan käyttöön me- mekanismeja ensimmäistä kertaa mekanismeja, joita aikaisemmin ole ollut. Ja niillä tartutaan maksutaseongelmiin, epätasapainotekijöihin ja kilpailukyvyn eroihin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näin tehdään. Tähän mennessä ei ole tehty yhtään mitään. Nyt tavallaan innovoidaan tämän Task Force-työryhmän kautta aloitteiden ja ajatusten ansioista, joita komissio tulee tekemään – tulevina viikkoina tässä ratkaisevan tärkeässä kysymyksessä, joka liittyy meidän toimivaltuuteemme. Minä todellakin vastustan tällaista vääristynyttä euroskeptisyyttä. Siis silloin, kun saadaan aikaan tuloksia, syntyy ohjelmia, erilaisia ohjelmia, on aitoa pyrkimystä, niin ne jo etukäteen pyritään romuttamaan. Hallinnossa on edistytty kaikissa toimielimissä askel askeleelta, asteittaisella tavalla – mutta olen varma, että perille vielä päästään. Mitä tulee rahoitusvalvontaan, tietenkin tästä puhutaan myös Eurooppa-neuvostossa. Luonnollisesti siitä puhutaan myös vara- kanssa. Mutta nyt ollaan täällä Euroopan parlamentissa. Täällä voidaan siitä myös puhua. Ei se ole mikään synti, että sen mainitse. En halua tässä läksyttää yhtään ketään, mutta siitä pitää pystyä puhumaan. Enkä halua mitään karikatyyriä tehdä neuvoston ehdotuksesta tämmöisiä pelkkää koordinaatiota. Tämä on pelkkä karikatyyrin piirtäminen. Minä en tällaisen osallistu. Minä haluan vain sanoa, että tällä ratkaisevan tärkeällä alueella, tietysti on muitakin ratkaisevia kysymyksiä rahoitusalalla, mutta tällä on ratkaisevan tärkeällä saralla pitää voida tehdä yhdessä työtä neuvosto, parlamentti, jotta voimme toimia niin, että ensimmäinen tammikuuta uudet toimielimet voivat lähteä liikkeelle, koska näitä rahoitusvalvontaelimiä kipeästi tarvitaan. Sitten myös rahoitusalalla. Sielläkin Eurooppa toimii. Uskotteko todellakin, että G20 taputetaan, jos kaikki osallistuvat maat G20 Ja EU, jos me, minä ja herra Barosa esitämme tällaista pankkiveroa, luotteko todellakin, että tällä tullaan osoittamaan suosiotaan? Siinäkin olemme innovatiivisia toimenne pioneereina. Uskotteko te todellakin, että kun puhutaan transaktion verosta, sille taputetaan? Siinäkin olemme siis e, pioneereja. On monia tällaisia aloita, e, ympäristökysymykset, rahoituskysymykset. Me ryhdymme rohkeisiin tavoit, aloitteisena puolustaa niitä myös kansainvälisesti. No, jollakin alueella, kuten pankkiveron kohdalla, täällä parlamentissakin on sanottu, että jos ei saada aikaan sopimusta kansainvälisesti, niin sitten toimitaan Euroopan pohjalta. Ja jopa jotkut jäsenvaltiot ovat ryhtyneet aloitteisiin, ja olen ylpeä ja tyytyväinen, että sinä aikana, kun minä olin pääministerinä Belgiassa, olimme ensimmäinen ja ainoa maa, joka ryhtyi verottamaan rahoituslaitoksia, pankkeja. Joten olen huolella kuunnellut, olen kuullut teitä, mutta minun lähestymistapani on positiivinen. Jotkut teistä kehottavat meitä olemaan optimistisempia, positiivisempia, arvostelen tätä, mutta ja hyväksyn sen. Mutta haluaisin kuitenkin korostaa sitä, mitä on saatu aikaan äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa – näinä kolmena, neljänä ensimmäisenä kuukautena tänä vuonna. Me tulemme jatkamaan tätä työtä ja olen varma, että muutaman kuukauden päästä jotkut, jotka ovat tänään arvostelleet, tulevat, eivät nyt su- osata suosiota, mutta ainakin sanovat, että olemme olleet oikeassa. Kiitos. Paljon kiitoksia. Nyt sitten herra Parrosolla on puheenvuoro. Kiitoksia. Mitä tulee minulle esitettyyn kysymykseen koskien tätä rahoitusohjauspakettia, niin rahoituksen ohjaus on todellakin eurooppalaisten uudistusten lippulaiva hanke, koska kaikki muut uudet järjestelyt ovat riippuvaisia tästä uudesta arkkitehtuurista. Esimerkiksi me olemme ehdottaneet, että luottoluokituslaitokset voivat olla yhden noista uusista instituutioista valvonnan alaisuudessa. Ja siksi on niin tärkeää, että saadaan aikaan sopimus tästä valvonta-arkkitehtuurista, jonka komissio on esittänyt ehdotuksenaan sen jälkeen, kun Larosierin mietintö saatiin. Kiittäisin parlamenttia hyvin voimakkaasta tuesta ja siitä kunnianhimosta, jota olette esittäneet. Tämä on auttanut meitä varmistamaan, että neuvosto eh, muuttaa aikaisempaa kantaansa tietyissä avainkysymyksissä, jotka Euroopan parlamentti katsoi tärkeiksi. Mutta nyt kaikkien täytyy tehdä kompromisseja. Ja tämä on tärkeä kysymys, johon täytyy tarttua EU:ssa, koska jos me pitäydymme aina kannoissamme ja ajattelemme, että muut eivät tee tarpeeksi, niin me emme pääse eteenpäin. Tarvitsemme kompromisseja. Ja uskon, että sopimus voidaan saada aikaiseksi. Ja monilla aloilla se seuraa Euroopan parlamentin ilmaisemien huolenaiheita esimerkiksi ja vain asioissa, kuten vaikkapa tuote ja äh, transaktio kielloissa, joilla suojataan kuluttajia. Ja tämä esimerkiksi liittyy myöskin rahoitusinstituutioiden tai rahoituslaitosten suoraa valvontaa ja komissio tukee tätä. Ja sitten myöskin luotto- ja talletustakuu lainsäädäntö ja ohjelma on yksi esimerkki tällaisesta. Tulevina päivinä, ehkäpä huomenna esimerkiksi, järjestetään jo trilogi, joka on hyvin tärkeä Asiat eivät helpotu, jos asiat myöhästyvät ja lykkäytyvät. Luultavasti ne, jotka esittävät varaumia, kaivautuvat asemiinsa ja tilanne vaikeutuu. Mutta uskoisin, että kenenkään etujen mukaista ei ole lykätä tätä eurooppalaista arkkitehtuuria vain sen takia, että kattava, kattavassa toisessa käsittelyssä käy lähes tulkoon mahdottomaksi saada uusi arkkitehtuuri ja viranomaiset toimimaan ensi vuoden ensimmäisestä päivästä lähtien. Ja sen takia tässä on niin tärkeää saada aikaan tämä uusi järjestelmä, jossa meillä on tämä uusi strategia ja talouden hallintostrategia, joka, jo, jossa on jo paljon tehty esimerkiksi rahoitusvalvonnan ja hallinnan alalla, jotta saataisiin systeemi käyntiin ensi vuoden alusta. Ja kuten jo. Pyysinkin parlamentin puhemiestä kuuntelemaan minua ja hän kuuntelikin parlamentin ilmaiseman lausunnon jälkeen ja pyysin jäsenvaltioita pyytämään tätä parlamenttia löytämään kompromissi hengen. Komissio on tehnyt nyt ehdotuksen ja tietysti me olisimme tyytyväisiä ehdotuksemme, mutta yhteisössä täytyy tehdä myöskin kompromisseja. Yhteisön metodi ei ole pelkästään kantoihin kaivautumista ja kantojen ilmaisemista, vaan kyse on kompromissien teosta. Ja sen takia komissio... Ja siitäpä syystä komissio pyytää neuvostoa siirtymään eteenpäin. Me olemme esittäneet tänä päivänä täyden kompromissi ehdotuksen tänä päivänä. Ja me ystävällisesti ja rakentavasti äh, harjoitamme pientä painostusta kaikkien osapuolten suuntaan, jotta asiat etenisivät. Kiitoksia. No nyt meillä on sitten puhujia listalla. Ensimmäisenä Karas. Neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy emme arvioi tänään viime kuukausia, vain arvioimme neuvoston kokouksen tulosta. Mitä aikoja tässä elämme? Missä oikein mennään? Olisin kyllä toivonut vähän enemmän itsekritiikkiä, vähän suora puhetta enemmän siitä, mitä nyt tapahtuu. Konkreettiset Eurooppa-neuvoston kokouksen tulokset eivät vastaa Skaridan kannanottoja Strasbourgissa. Neuvosto jatkaa edelleen sitä, että esitetään julkilausumaa eikä oikeaan esitetä kunnon välineitä. Minä odotan, en odota tässä ehkä neuvostolta johtoasemaa, vaan komissiolta, mutta neuvostolta odotetaan sitä, että neuvosto ei hidastele, ei epäile edetä – vaan että nopeasti annetaan puheiden jälkeen nähdä myös toimia. En myöskään pidä tästä uudesta kirjeiden kirjoittamistoimista. Saadaan kirjeitä Merkeliltä ja Sarkosilta 24 tuntia ennen huippukokousta. Sitten saadaan kirje Barrosolta ja Van Rompolta itselleen osoitettu kirje Obamalta, kirjat Kanadasta – me haluamme toimia ja hankkeita, emme mitään kirjeitä. Vähemmän kirjeitä pyytäisin, vaan konkreettisia toimialoitteiden jälkeen. Eurooppa 2020. Toivon, että tästä strategiasta tulee väline, konkreettinen hanke, jolla tuetaan kasvua ja työllisyyttä, pankkimaksut. Niistä ei ole konkreettisesti päätetty. Meillä ei ole mitään hanketta G20 ryhmän suuntaan. Mitään transaktioverohanketta ei myöskään ole. Rahoitusvalvonta on jumissa kolmikantaneuvotteluissa. Samoin hedge-rahastot ja Baselinsa ja päätän pian puheen mies. Siellä eurooppalaiset tukevat sellaista pääomamääritelmää, joka olisi edullista yhdysvaltalaisille. Me haluamme tosiasioita, emme näitä julkilausumia. One minute Ja puolitoista minuuttia seuraavalla puhujalla. Puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja. Onneksi 2020 strategia on ottanut mukaan köyhyyden vähentämisen Tunnemme huolta siitä, että budjettien asemien vahvistamishankkeet menevät paljon pidemmälle ja heikentävät pohjaa, kun pyritään taistelemaan köyhyyttä kun puuttuu rahoitusta julkisella sektorilta, se on kuitenkin aivan avainkysymys tässä strategiassa. Mitä tulee taloudellisen hallintoon, en halua arvostella kaikkea sitä, mitä Euroopan neuvosto tekee. Tässä on kyse siitä, että saadaan aikaan hedelmällistä keskustelua. Ja tässä hedelmällisessä keskustelussa meillä on muutamia tärkeitä ehdotuksia teille tehtävänämme. Ensimmäinen te sanoitte, että makrotaloudelliset kysymykset, tasa, epätasapainokysymykset ovat isoja ongelmia. Minä tai me pelkäämme suuresti sitä, että keskustelu, joka on tässä alkamassa ja jossa isketään pöytään vain sitä, että pitää täyttää vakaus- ja kasvupuksen ehtoja ja se tyydyttää tiettyjä tahoja. Ja sitten taas vie pääomaa, välineitä, kykyä vähentää näitä eroja maiden välillä, joka heikentää euroalueen vahvuutta. Ja maastaa sen, että Citigroup voi olla sitä mieltä, että euroalueen tai ei enää pidä pitää minään yhteisönä. Sitten toinen kysymys, joka on meillä myös olennaisen tärkeä, koskee sanktioita. Te sanoitte, ei pidä toimia vain niin, että sanktioita on niin, niin jotka ovat jo vaietilanteessa, mutta ehkä pitäisi pohtia tässä älykkäitä sanktioita esimerkiksi. Voidaan, onko kuviteltu sellaista, että pyydettäisiin jotain jäsenvaltiota, joka on vaikeuksissa, että se lisäisi tietty, nostaisi tiettyjä veroja ja että sitten nämä varat pantaisiin EU-budjettiin. On muitakin keinoja, kun sitä poistetaan äänioikeus tai rakennerahastosta ei enää myönnetä varoja. Sorry. Madame Sylvie Goulard. Ja seuraavaksi rouva Sylvie Goulard, puolitoista minuuttia. No. Kiitoksia puhemies. Te kaikki varmaankin olette kuulleet BPn pääjohtajan lauseen, minä haluaisin saman elämäni takaisin. Minulla on tässä nyt neuvo Eurooppa-neuvostolle. On hallituksia, jotka haluaisivat toimia niin kuin mitä kriisiä ei olisi ollutkaan, haluaisivat toimia niin kuin ihan ennenkin tehtiin, niin kuin ennenkin elettiin. Ja nyt sitten haluamme samaa valvontaa kuin ennenkin. Ei tässä nyt ole niin paljon tapahtunut, joten voimme heiketellä Rosier-hanketta, johon komissiokin on tarttunut. Voidaan kieltäytyä siitä, mitä parlamentti vaatii, koska Tämähän on aivan pikkuruinen kriisi, joka tässä on vain meneillään, eikä tarvitse kovin pitkälle mennä. Mutta ei tämä ole parlamentin kanta asiaan. Ja nyt haluaisin, että jokainen kantaa oman vastuunsa. 2009 joulukuussa ECOFIN-neuvosto yksimielisesti otti kannan, joka esti kaiken keskustelun yhteispäätösmenettelyn mukaisesti. ECOFIN ja neljä ryhmää sanoivat neuvostolle, tällainen ei toimi. Sitten kuukausina ajan meille että no ehkä te vaikenette tässä. Ja sitten jo toukokuussa e- Ekon valiokunnassa äänestettiin tärkeässä tekstissä. Nyt olemme tässä tilanteessa puhemies, emmekä me aio hyväksyä tällaista sopimusta. Mekin haluamme, että on toimielimiä voimassa ensi tammikuussa, mutta sellaisia, jotka ovat operatiivisia yhteisötoimielimiä, jossa päätetään yhdessä yhteistä säännöistä, jotka koskevat rahoituslaitoksia ja rahoitusalaa. Järjestelmä, joka ei lepää valtioiden hyvällä tahdolla eikä ainakaan anna veto-oikeutta jäsenvaltioille, jotka selvästikään eivät halua minkäänlaista rahoitusvalvontaa. Me haluamme tehdä kompromisseja, mutta emme halua sitoutua ihmisiin, jotka eivät halua viedä asiaa kunnolliseen loppuun. Kiitos. Ja seuraavaksi Edward Kožušnik, yksi minuutti. pane předsedo komise, eh, já jsem členem... Kiitos, puhemies, neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja, olen IMKO valikunnassa jäsenenä. Siellä olemme vastuussa kuluttajasuojakysymyksistä. Me olemme kutsuneet herra Montin paikalle ja tämä raportti oli kyllä hyvin seksikäs sinänsä, mutta ovatko eurooppalaiset johtajat ja kansalliset johtajat niin rohkeita, että nämä seksikkäät ideat todella otetaan toteutettaviksi myös? Haluaisin kysyä, kun olen kuullut huhuja siitä, että sekä neuvostossa että komissiossa ajetaan ottaa käyttöön tällainen – supereuroja ja sitten huonompi. Meillä on kokemuksia kylmän sodan ajalta ja toivon, että tämä ei jatku täällä. Ja sitten kollega Portas. President. Em lugar, sobre taxas aplicáveis aos... Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin pankkimaksuista ja transaktioveroista. Sa- täytyy sanoa, että minusta pitäisi puhua vähemmän transaktioverosta, enemmän pitäisi toimia. Katsotaanpa nyt G20. Me olemme pioneereja, mutta minkälaista vaikutusta ei näy. Talouspolitiikasta sitten, kuinka on mahdollista, että neuvosto sanoo, että se haluaa vähentää köyhyyttä Euroopassa, kun se samanaikaisesti kaikkialla, kaikissa kansallisissa budjeteissa – näkyy dramaattisia leikkauksia sosiaalipuolen menoissa. Tämä on se todellinen ongelma. Kuinka me voimme pitää kestävän kasvun tarpeen voimassa, jos samanaikaisesti kansalliset politiikat on ohjattu yhteen tavoitteeseen, nimittäin palkkojen madaltamiseen ja esimerkiksi ALVn nostamisen. Ja siksi meillä on ongelma neuvoston kanssa. Jos neuvosto on niin kuin Vatikaani, joka teki elämän vaikeaksi Jose Saramagolle Portugalissa, niin viimeinen kysymykseni kuuluu, että tämä pakkomielle, joka näyttää olevan kansallisten budjettien osalta ja ajatus, että komission pitäisi antaa vihreää valoa ennen kuin kansalliset budjetit voidaan hyväksyä, niin herra Van Rompuy käytti tuossa ilmausta ennaltaehkäisevät toimet kansallisten budjettien vajeiden osalta. Mistä tässä on oikein kysymys? Tämähän on sellainen asia, että tätä ei voida hyväksyä millään tavalla. Vážený pán predseda, pán Rompuy, vážený pán predseda eh, Barroso, v úvode eh, v bode 11 eh, záverov Európskej rady sa hovorí o zohľadnení pri posilňovaní preventívnych nástrojov na... Niin, herra Barroso tuossa viittasi päätelmien kohtaan 11, eli vahvistettaisiin ennaltaehkäiseviä instrumentteja, jotta saataisiin vakaus- ja kasvusopimuksen tavoitteet saavutetuksi podielov jednotlivých krajín zaviazaných na jeho naplňanie. Lähdettiin keskustelemaan niistä maista, jotka joutuvat täyttämään kriteerit ja rahoitusalan asiantuntijat olivat sitä mieltä, että perussisällöstä päättävät ne maat, jotka ovat tässä erityisen tärkeässä asemassa, kun puhutaan ylijäämäistä vajeesta. Avoin kysymys on se filosofia, joka liittyy vakausmekanismin solidaarisuusajatukseen. Köyhät maat velkaantuvat ja näin tuetaan muiden maiden parempaa elämää. Tiedä, onko tämä oikein? Mr. President, the EU's strategy for jobs... Puhemies, EUn työpaikasta ja kuulostaa hyvältä, mutta todellisuus taustalla on varsin erilaista. Vain yksi järkyttävä esimerkki. Tuleva kauppasopimus EUn ja Intian välillä vaikuttaa tuhoisesti Intian maatalouteen ja lääketeollisuuteen. Intialaiset ovat oikeutusti huolissaan. Tämä uhkaa heidän riippumattomuuttaan ja vakauttaan, äh, vaurauttaan. Mutta entäs luovat tässä kovasti paljosta? Mitä tässä on sitä suurille intialaisille yrityksille ja mitä se maksaa työntekijöille Iso-Britanniassa ja Euroopassa? Vastaus on äh, immigraatio, joka ylittää kans, tai äh, rajat, ähm, suuret yritykset saavat oikeuden tuoda intialaista työvoimaa, joka korvaa taitavan britti työväestön ja sama autoteollisuudessa ja muuallakin. Intian ja EUn kauppasopimus tuhaa palkkanäkemykset satojen tuhansien eurooppalaisen ja brittityöntekijöiden kohdalla. Tämä ei ole mikään strategia työpaikoista, vaan tässä tavallaan tehdään uhraus yritysten ahneudelle. Ja sitten Jose Manuel garcía Margallo, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Presidente. Puhemies, kiitoksia. Öö, rahoit- tässä puhumme taloudellisesta hallinnosta ja rahoitusvalvonta on yksi ainoa ilmiasu. Tämä on todellista sekavaa sinfonia. Tänä aamuna juuri Puheenjohtajavaltio sanoi, että olemme lähellä sopimusta. Jouduimme liikkumaan asiassa ja sitten nämä näin tarkoituksena oli saada aikaan kunnosta taloutta. Sanoitte, että oltiin lähellä sopimusta, mutta tämä ei vastaa sitä, mitä puheenjohtaja neuvosto sanoi. Te voi ja neuvoston sopimus, niin kuten täällä on sanottu, on tällainen minimisopimus. Siinä halutaan eurooppalaisia viranomaisia, joiden ainoa toimivalta on ehdottaa teknisiä harmonisaatiosääntöjä, joita voidaan yhtenäisellä tavalla tulkita Euroopassa. Tämän olisi voinut tehdä jo komissio 290 artiklan pohjalta tukeutuen pankkivalvontaan viranomaisen, joka on jo toiminnassa. Mitä parlamentti on sanonut on ensinnäkin, että yleiseurooppalaiset pankit saavat valvontaa, niitä valvoo aidosti eurooppalainen toimija, joka on vahva ja, ja jota parlamentti valvoo myös. Toinen asia, pankit, jos ne tekevät konkurssin niin ovat vaarassa vaikeuttaa muita, valvotaan niitä valvotaan erityisesti. Ja kun yksi näistä pankeista joutuu vaikeuksiin, pankkiviranomaisella on tällainen väline, välineitä, joilla se voi estää sen, että, tai, että pankki joutuu järjestäytymättömällä tavalla konkurssiin. Ja sitten neljänneksi, tämä on kaksi ennalta rahoitettua rahastoa tai säätiötä. Se, joka saastut, sen perteen mukaisesti, joka saastuu, niin maksaa, mutta me kuitenkin maksamme tavallaan kaikki. Ensimmäistä kertaa, herra Barroso, no kun näin korkean edustajana tänä maanantai ennen Espanjan kautta. Thank you Aika päättyy, aika päättyy. Ja seuraavaksi Michael Cashman, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Arvoisa Van Rompuy ja Barossa, minulla on 90 sekuntia, eikä se ole paljon aikaa, mutta haluan, että te ja parlamentti miettivät tätä koska olin vuosituhat kehitystavoitteiden esittelijänä, niin totean, että UK arvioi, että 90 sekunnissa, eli siihen mennessä kun itse asun 40, äh, istun alas, 45 ihmistä on kuollut kehittyvässä maailmassa, eli yksi kuolema per kaksi sekuntia. Tämä johtuu ehkäistävistä sairauksista, äh, al, aliravitsemuksesta, HIVstä ja muista äh, sairauksista, ja tuberkuloosista, malariasta ja niin edespäin. Eli joka kahdessa sekunnissa joku kuolee. Ja sen takia meidän täytyy täyttää G20 keskusteltavat vuosituhattavoitteet. Ja sen takia meidän täytyy ilmaista sitoumuksemme jatkaa rahoitusta näiden projektien osalta kehitysmaissa. Ja 20 minuut- sekunnissa haluaisin pyytää, että ette sanoisi mitään niinä jäljelle jäävinä sekunteina, vaan miettisitte niitä henkilöitä, jotka ovat kuolleet näinä muutamana jäljelle jäävinä sekuntina. Thank you, Craig. Kiitoksia kollegalle. Ja sitten rouva Sharon Bowles, puolitoista minuuttia. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Puheenjohtaja Van Rampai Mukava nähdä teitä täällä. Olen Ekon valiokunnan puheenjohtaja. Mieluusti näkisin teitä enemmän valiokunnassa tämän Task Force-työryhmän johtajana, koska kun te teette ehdotuksia monenvälisestä valvonnasta, niin se tulee meille ja yhteispäätösmenettelyyn. Ja niin kauan kuin me olemme poissa tästä yhteistyöstä, niin sitä kauemmin menee ymmärtää ja sopia näistä ajatuksista. Ja meilläkin olisi omia ajatuksia. Mitä tulee neuvoston päätelmiin, Huomaan, että siellä halutaan nopeita toimia valvontapakentin osalta, johdannaisista. Tässä ei painoteta pääomavaatimusdirektiiviä. Trading kysymykset olivat esillä ennen kriisiä ja tämä teki tästä toiminnasta hyvinkin mukavaa yritysten mielestä. Ja nyt haitattaisiin pankkien toimintaa ilman, että tehdään kieltoja ja niin edelleen. Miksei nyt todella lähdetä ajamaan näitä kysymyksiä? Lopulta arvostan sitä, että stressitestit julkaistaan. Tämä on ainakin vuoden myöhässä tämä ehdotus ja sanoisin, että jotkut valtionvelka ongelmat olisivat olleet pienempiä, jos tämä päätös olisi tehty aikaisemmin. Tärkeää on nyt, että stressitesti koskee kaikkia haasteita ja huolia, joita markkinoilla on. Muuten vain haitataan asioita entisestään. Kiitos. Madame Nikit, Ja seuraavaksi Rovat Savella, yksi minuutti. Proedri, kirje proedri tu Συμβουλίου. Puhemies, on kunnia ja ilo ottaa teidät vastaan toisia puheenjohtajia voimme tavata myös Strasbourgissa. Haluan sanoa teille, herra puheenjohtaja, että teidän rauhan lähestymisen näihin ongelmiin on viime kuukausina ratkaisevan tärkeää Viimeisessä neuvostokokouksessa Saksa hyväksyi sen, että EU tarvitsee jonkinlaista taloudellista hallintoa, mutta Saksa kuitenkin kieltäytyi hyväksymästä järkevää Ranskan ehdotusta, nimittäin ja taloudellisen hallinnon pitää koskea ainakin euroalueella, ainakin alkuvaiheessa. Näin ollen nyt olemme taloudellisen hallinnon edessä, jos toimivat 27 maata, ja kysynkin teiltä, minkälaista ta- yhteistä talouspolitiikkaa voidaan soveltaa 27 jäsenvaltioon, kun on 12 erilaista valuuttaa, erilainen veropolitiikka, erilaiset korot. Minä pelkään, että uudestaan joudumme ongelmiin, niin kuin euroalueella on ollut. One minute. Kollega Jädenhauser, minuutti. Ihan lyhyesti muutama sana Eurooppa 2020 strategiasta. Varmasti edistyksestä voidaan puhua, kun työ te, työtä tehdään kestävästä kehityksestä ja kasvusta. Meidän on muistettava, että perusongelma ei kuitenkaan ratkaista tätä kautta. Peruskysymyshän on tässä se, miten päästään tästä kasvupakosta eroon. Miten talous- ja rahoituskriisit voidaan estää tulevaisuudessa? Ja kun tätä kysymystä pohdin, niin luultavasti ajattelisin rahaa järjestelmän perinpohjaista muutosta. Nyt pitäisi lopulta kysyä sitä, eikö olisi hyvä, että puhuttaisiin julkisista viranomaisista ja että luototus kiinnitettäisiin luotonanto siihen, kuinka paljon varoja on itse asiassa. Kiitos. Tuota Maria Hibner, Ja sitten seuraavaksi Hybner. Thank you, President. Presidents... Kiitoksia puhemies. Arvoisat puheenjohtajat, Rahoitusuudistukset eivät ole rakenteellisten muutosten ja kilpailukyvyn kasvupolitiikan korvaavia tekijöitä, vaikka tärkeitä ovatkin. Ja sen takia haluaisin käsitellä kohesiopolitiikan merkitystä EU, e, Euroopan 2020 strategiassa. Siksi neuvosta viesti on tärkeä sen suhteen, että kohesiopolitiikka sisällytettäisiin EU 2020 strategiaan, koska se on ainoa todellinen menestyksekäs politiikan ala Lissabonin strategiassa ja sehän kävi ilmi Euroopan komission maaliskuun viesti viestissä. Sen takia, että siinä asetetaan sitovia suuntaviivoja siihen, että Euroopan resursseja siirretään sen jäsenineen alueille tai kaupungeille ja se antaa jäsenvaltioille, kaupungeille ja alueille mahdollisuuden siirtää eurooppalaiset tavoitteet omaan realiteettiinsa ja se antaa mahdollisuuden valvoa ja tukea myöskin tavoitteiden saavuttamista ja viimeiseksi, mutta ei vähäisimmäksi on olemassa mukana myöskin sa- sanktiomekanismi taloudellisesta hallinnosta. Sitten tukisin voimakkaasti sitä, että mennään pidemmälle kuin rahoitusvalvonnasta valvontaan, vaan mietitään myöskin ja valvotaan myöskin niitä tekijöitä, jotka johtavat näihin rakenteellisen epätasapainoisiin makrotaloudellisiin tilanteisiin. Ja on kova, suureen ääneen kysyttävä, miksi rahoitusvalvonta ei toiminut ja kasvu- ja vapaussopimus ei toiminut. Jos me keskitymme pelkästään keskitettyyn ää, äh, rahoituskuriin, niin ehkä saadaan parempaa eurooppalaista äh, hallinnointia, mutta se ei anna meille parempaa eurooppalaista johdonmukaista hallinnointia. Kiitoksia. Ja seuraavaksi herra Hauregi Atondo, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies herra Van Rompuy, herra Barroso. Jaan teidän kanssanne asian, joka minun mielestäni on välttämätön asia ottaa esiin. Viime torstain kokouksessa Euroopan neuvosto teki erittäin tärkeitä päätöksiä. Päätöksiä, jotka olivat mahdottomia ajatellakaan vielä kuuka- neljä kuukautta sitten, niin mielestäni meidän pitää olla rohkeita ja sanoa tämä ääneen. Minä uskon, että kriisit jatkuvasti aina siirtävät Eurooppaa eteenpäin. Ja myös tämä kriisi varmasti, niin kuin te sanoitte, tämä erittäin huomattava vakava kriisi on antanut tilaa sille, että on saatu aikaan joukko päätöksiä, tutkitaan uusia mahdollisuuksia ja tällä on, tällä on suurta merkitystä Eurooppa-hankkeelle. Luonnollisesti jotkut päätöksistä, jotka tehtiin tässä Eurooppa-neuvostossa, eikä niistä vähäisin päätös, oli juuri päätös uudistaa perussopimuksia, perussopimusta ja kutsua koolle hallitusten välinen kokous, jotta voidaan uudistaa 36 pöytäkirjaa Lissabonin sopimuksessa. Ja tämä juuri tarkoittaa sitä, hyvät naiset ja herrat, että on päätetty ottaa mukaan kahdeksan, ottaa mukaan kahdeksan uutta jäsentä parlamenttiin, ja näin maat saavat oikeudenmukaisemman edustuksen parlamenttiin kuin tällä hetkellä on tilanne. Tässä yhteydessä haluan korostaa, kuinka tärkeää on, että neuvosto teki päätöksen laajentaakseen parlamentaarikkojen määrää täällä parlamentissa. Ja, ja tällä hetkellä juuri, ellen ole saanut väärää tietoa, hallitusten välinen konferenssi on tehnyt tämän päätöksen 27 kesken ja olen, haluan onnitella teitä herra Van Rompuy tästä päätöksestä ja kehotan teitä puoltamaan sitä, että tämä 27 jäsenvaltiota ratifioisi tämän päätöksen, tukisi sitä se antaa parlamentille oikeudenmukaisemman edustuksen ja saa 19 uutta edustajaa, jotka voivat myös edustaa omia kansalaisiaan. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Preda, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, herra Van Rompuy, herra Barroso. Ensinnäkin pidän Euroopan neuvoston päätelmiä hyvänä, että neuvotteluihin lähdetään Islannin kanssa. Ulkoasian valiokunnassa tänään parlamentissa käsiteltiin minun Islanti-mietintöäni ja hyväksyttiin mietintö, jossa käsitellään Islannin EU-jäsenyyttä. Ja kollegat siis tukivat Islannin EU-jäsenyyttä. Meidän pitäisi kuitenkin löytää yhteinen sopu kalastuksen ja maatalouden osalta esimerkiksi. Uskomme, että Islanti voi päästä tavoitteisiin ja voi sisällyttää yhteisen lainsäädännön lainsäädäntöönsä nopeasti. Ja siitä voi tulla eurooppalaisen perheen ja se Islanti on demokraattinen maa, jossa on pitkät perinteet luonnonsuojelusta ja se voi toteuttaa Euroopasta politiikkaa arktisilla aloilla. Islanti tietenkin hyötyy jäsenyydestä. En puhu ainoastaan talouden vakaudesta tässä, vaan puhun myöskin siitä, että pystytään vaikuttamaan paremmin kansainvälisellä tasolla ja vaikuttamaan enemmän päätöksiin, jotka liittyvät sisämarkkinoihin. Toisaalta taas tiedämme, että kansalaisten kanta on hyvin jakautunut. Meidän mielestämme Islannin hallituksen aloittama julkinen keskustelu ehkä komission tuella voisi johtaa hyvään keskusteluun siitä, mitkä ovat EU-jäsenyyden edut ja haitat. Tämä saattaisi johtaa siihen, että islantilaiset voivat tehdä hyvin perustellun päätöksen. Neuvotteluprosessin lopuksi Islannissa järjestetään kansanäänestys, jotta nähdään tukevatko kansalaiset – neuvotteluiden lopputulosta EUn ja Islannin välillä. Kiitos paljon. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Lambrinidis, puolitoista minuuttia. Προοικονομίες του Νότου και του Βορρά απέκλειναν Etelän ja pohjoisen välisen erot ovat yhä suuremmat sen sijaan, että ne lähentyisivät. Etelän palvelut perustuvat turismiin, maanviljelykseen. Pohjoisessa taas on raskasta teollisuutta, joten etelä on edennyt sen suuntaisesti, että se on tehnyt tiettyjä uudistuksia, mutta nämä uudistukset ovat kehittyneet kulutuksen perusteella, kun taas pohjoisessa kehitys on perustunut muihin teki, tekijöihin, esimerkiksi edullisuuteen. Ja voidaan todeta, että hallinnointi on kaiken avain ja ydin ja juuri, mutta se avain täytyy laittaa lukkoon ikään kuin, koska tietyillä mailla on budjettietuja ja toisilla, toisilla taas haittoja. Sen takia täytyy sa- saada tämä noidankehä etelässä päättymään ja täytyy lähestyä aihetta eri tasoilla. Täytyy viedä esimerkiksi tuotteita enemmän ja myöskin palveluita ja täytyy ottaa käyttöön myös eurobondit. Tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että nämä toimenpiteet eivät saa, niihin ei pidä ryhtyä sillä tavalla, että niiden tarkoituksena tai ne aiheuttaisivat epäreilua kilpailua maaryhmien välillä. Täytyy ryhtyä toimiin aina maa, maan tarpeiden mukaan, mutta ei kuitenkaan toisistaan riippumatta. Täytyy edetä siten, että ryhdytään toimenpiteisiin, jotka, joilla pyritään pienentämään vajeita tiettyjen osalta ja sitten taas vähentämään ylijäämiä toisten osalta. Kiitoksia puhemies. Talous- ja rahavaliokunnassa sanoitte, että meidän piti pelastaa ihmisiltä talouskatastrofilta ja näin olikin, koska ECOFIN, joka edelsi viimeisintä Euroopan neuvostoa, teki tiettyjä päätöksiä, joita ei voitu joissakin maissa kuvitellakaan, ainakaan omassa maassa, jonka tunnen varsin hyvin tietenkin. Ja, ja meidän pitäisi nyt rakentaa näitä pelastusvälineitä vähän etukäteen mieluummin. Te otitte esille tiukan kansallisten budjettien ja olen tästä samaa mieltä, mutta sitten sanoitte, että missään tapauksessa ei ole kyse siitä, että komissio valvoisi kansallisia talousarvioita ennen kuin ne on hyväksytty kansallisessa parlamentissa. Minä olen kyllä sanonut, että tämä olisi hyvä ajatus. Näin sanon Rehnille, että tätä pitäisi pohtia. Vieläkin rohkeutta, aina vaan rohkeutta täällä tarvittaisiin koska minua ei yhtään haittaa puheenjohtaja Van Rompuy, että olisin EUn protektoraatissa tavallaan. Mieluummin olen suojelussa asemassa kuin sellaisen hallituksen hoidossa, joka vain improvisoi ja toimii suunnitelmattomasti. Näin ollen reitit, joita meillä on, meidän pitäisi jatkaa näillä, näillä suunnilla. Sitten jotkut ovat sanoneet, että koska eivät ole euroalueella, ei heitä kiinnosta, mitä euro tapahtuu, mutta minua huolestuttaa se, mitä tapahtuisi kansallisen valuutoilla, jotka eivät kuulu euroalueeseen koska tällaista on, tämä tarkoittaa sitä, että on eurooppalainen. Ja minua ainakin huolestuu tällainen tilanne, koska tämä vaikuttaa kaikkien muidenkin kansantalouksiin. Sitten vielä lopuksi, puhemies, minä tiedän, että kriisin aikutaan köyhden vasta se on vaikeampaa, koska on vähemmän voimavaroja, mutta uskon, että kaikkein pahinta vahinkoa täällä on tapahtunut sen takia, että on, ei ole taisteltu köyhyyttä eh, vastaan. Minä pyydän, että 2010, joka on köyhden vastainen vuosi, ei olisi pelkästään uusi päätelmä Eurooppa-neuvostossa. Meidän pitää harjoittaa aktiivista politiikkaa tälläkin saralla. Kiitoksia. Madame Catherine Trautmann. Ja seuraavaksi Rova Trautmann, puolitoista minuuttia. Monsieur le Président. Puheen, puhemies, puheenjohtaja, että sanoitte juuri, että eurooppalaisten pitää olla tiukkoina ja yhtenäisenä G20. Ja tässä on kyseessä EUn uskottavuus kansainvälisesti mutta ennen kaikkea on kysymys sen uskottavuudesta suhteessa omiin kansalaisiinsa, jotka odottavat, että EU pystyy hankkimaan uskottavia välineitä, jotka pääsee ulos kriisistä. Odotin Eurooppa-neuvostolta päätelmiä, jotka käsittelevät budjettikuria EU-ssa, makrotaloudellista valvontaa, rahoitusmarkkinoiden valvontaa, on pakko kuitenkin todeta, että näin ei tapahtunut. Toinen asia, sen jälkeen kun on puuttunut sisäistä solidarisuutta aivan selvästi, EUlla on velvollisuus johtaa kriisistä ulos, tämä mitä sanoa suoraan. Talous- ja rahaliitto kärsii rakennusvioista, on syntynyt epätasapaino talouspolitiikan ja rahapolitiikan välillä, kun taas euro tällä hetkellä edustaa 27 prosenttia maailmankeskuspankkien valuuttavarannoista. Tämä on velvoitteena sekä euroryhmältä jäsenvaltiolle pitää varmistaa talouspolitiikkojen koordinointi kansallisesti myös. E euron ei pidä olla symboli vaan kalliille elämälle, Kyse ei ole pelkästään siitä, että rahoitetaan markkinoita, täytyy rahoittaa myös kansalaiset meidän omasta kyvystämme päästä ulos kriisistä yhdessä. Sitten kun tiukennetaan budjettikuria näinä kriisin aikoina, tämän ei pidä pahentaa taantumaa. Haluamme todisteta siitä, että 2020-strategia todellakin saa seurakseen riittäviä voimavaroja, rahoituksensa voimavaroja, että voidaan suunnata taloutta kohti tulevaisuutta, työpaikkoja, investointeja, jotka ovat solidaarisia ja tuottavia. Meidän pitää ymmärtää, puhe, herra puheenjohtaja, varauksellisuus, jota näkyy tällä hetkellä ihmisten vihassa ja kohta pelossa, joka liittyy tällaiseen epäoikeudenmukaiseen liberalismiin. EUn ei pidä tulla brutaalin kurinalaisuuden symboliksi. Seuraavaksi kaksi minuuttia. Puhemies, usein sanotaan, että välttämättömyys tekee lakeja. Tästä kriisistä, tämä kriisi on tosiaan, että pitää innovoida olla luovia. Se on nyt pakko. Toivottavasti aikanaan tästä saadaan aikaan valtava edistysaskel ja saamme aikaan todellista taloudellista hallintoa, koska meidän ei pidä pettää itseämme. Pelkkä Talouspolitiikan koordinointi edelleenkin on riittämätöntä jos saisimme aikaan todellisen budjettifederaation tavallaan, niin jota ei pakoteta vain olosuhteiden, joka ei vain olosuhteiden pakosta, vaan sen takia, että itse olisimme näin päättäneet. Palataan neuvoston päätöksen, josta olen kuitenkin tyytyväinen, että vahvistetaan ennaltaehkäisevää osuutta vakaus- ja kasvusopimuksen erittäin hyvä asia, mutta ei ole mitään todellista budjettikuria ilman sanktioita niiden kohdalla, jotka rikkovat sääntöjä. Näitä on vahvistettu, mutta ei vielä täsmännyt ja voin pahoitella tätä pelkästään. Muutoin olen tyytyväinen suuntaviivoista ja ajatuksista, kuten esimerkiksi tämä ö, kilpailukyvyn tulostaulu. Tästähän on kysymys. Pitää saada uudelleen liikkeelle kilpailua, kestävää kasvua kaikille. Sitten vielä näistä pankkiveroista ja miten hyväksytään kansainvälisten transaktion verotus. Neuvoston puheenjohtaja, kaikki nämä päätökset ja suuntaviivat joitakin kuukausia, viikkojakin sitten näyttivät täysin äh, haavekuvilta, täysin hypoteettisilta. Olette aivan oikeassa, tämä on totta. Tässä on syvästi muutettu kulttuuria politiikassa Euroopassa, mutta nyt on aivan välttämätöntä, että sitten lokakuussa jäsenvaltiot konkreettisesti toteuttavat näitä suuntaviivoja. Nyt riippuu neuvostosta, että tästä askelesta tulee todellinen historiallinen edistysaskel, muuten se jää pelkästään huuskaksi toiveeksi. Ja sitten kaikki joudumme tätä katkerasti katumaan ja aivan erityisesti enemmistö kansalaisia, jotka kärsivät tästä päivittäin. Kiitos. Thank you, madam. Kiitoksia rouva ja seuraavaksi sitten Gianluca Susta, puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Sekä neuvoston puhemies, että niin, koska puhun tässä viimeisten joukossa, niin haluaisin hieman rauhoittaa teitä. Teitte oikein hyvin mielestäni, kun muistutitte täällä siitä, että te ette ole valtioiden tai hallitusten ilmaus, vaan Euroopan ilmaus, Euroopan unionin ilmaus. Tämä kuulostaa itse, itsestään selvältä, mutta ei näytä olevan sitä kaikille. Ja sen takia meidän täytyy pitää kiinni teidän roolistanne, jotta Euroopan unionin vakaa puheenjohtajuus edistää, rauhoittaa ja pakoittaa hallituksia siirtymään puheista tekoihin. Arvostamme sitä, mitä olette tehneet tänä, näinä kuukausina Task Forcein puitteissa ja myöskin hallitusten ja valtioiden päämiehet ovat joutuneet laatimaan tärkeän asiakirjan, koska ne asiat, jotka siinä asiakirjassa on kirjoitettu, jos muutetaan käytännön toimiksi, joskaan emme ole täysin vakuuttuneita, että kaikki valtiot haluavat siirtyä puheista tekoihin, niin ne ovat tärkeitä sisältöjä joka tapauksessa. Siinä loppuasiakirjassa koskien finanssitransaktioita ja pankkiveroja ovat tärkeitä asioita, jotka pitäisi siirtää myöskin käytäntöön. Niin odotamme Task Forcein toimia sen suhteen, että näkisimme, että, että ne vaikuttavat myöskin talouden hallinnointiin ja myöskin kasvuun koska nämä ovat todellakin poliittisen toiminnan äh, ytimessä. Me olemme tämän Lissabonin äh, prosessin myötä äh, saaneet aikaan uutta toimintaa ja toivottavasti myöskin neuvoston puheenjohtaja haluaa jatkaa toimintansa sillä linjalla, että näistä puheista siirrytään myöskin konkreettisiin tekoihin. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Högmark, kaksi minuuttia. Kiitos oikein paljon. Kiitos tämän päivän raporteista. Voimme varmasti kaikki pitää päätelmiä tervetulleina ja tavoitteita, joita sovittiin Eurooppa-neuvostossa. Kolme seikkaa haluaisin kuitenkin ottaa esiin. Eurosta ensin. Minun mielestäni, jos pääsemme tavoitteisiin niin, että ennakoitavat automaattiset sanktiot saadaan niille, jotka eivät noudata sääntöjä, niin silloin on paljon voimakkaammat puitteet. Ja näin ehkä euro syntyy uudelleen paljon voimakkaammissa puitteissa kuin aikaisemmin. Tuo varmasti olisi vaikuttamassa Euroopan talouden tulevaisuuteen, mutta tämä tarkoittaisi myöskin sitä, että paljon on tehtävä kasvun osalta. Pidän hyvänä selkeää tavoitetta tässä yhteydessä, mutta haluaisin muistuttaa meitä kaikkia siitä, että paljon työtä on tehtävä ja paljon vaikeita valintoja. Niitä ei tehdä tavoitteita asettamalla. Tämä opittiin Lissabonin strategiasta jo. Meidän täytyy voida tehdä rohkeita päätöksiä – avautua enemmälle kaupalle, investoinnille, innovaatioille. Tämä on tarpeen, koska muuten kaikki ongelmat tulevat meille uudestaan eteen. Lopulta olemme siirtymässä nyt globaalin talouden aikaan, jossa puhutaan paljon budjettivajeiden leikkaamisesta. Yhdysvalloissa on näin ja Euroopassa myös. Ja tiedämme kaikki, mitä riskejä tähän liittyy. Meidän täytyy turvata se, että voidaan elvyttää taloutta ensin. Siinä mielessä mielestäni päätelmätekstissä Doan kierrokseen liittyvä teksti tarvitsee vahvistamista niin, että se olisi johdonmukaista. Transaktiovero estäisi kauppaa, likviditeettiä haittaisi köyhiä maita, joilla on paljon vajetta. Meidän pitää tukea kauppaa. Tähän näin voimme tehdä maailmasta paremman paikan. Kiitoksia sitten Jalevskille. Yksi minuutti. E, e, Kiitoksia puhemies. Komission ja neuvoston puheenjohtajat, kriisi on osoittanut meille, että vieläkään emme ole tarpeeksi integroitunta huolimatta Lissabonin sopimuksesta meillä ei ole kunnollista taloudellista hallintoa vielä. Meidän pitäisi ryhdistäytyä, yhdistyä ja nyt tässä on syntynyt tällainen dominovaikutus. Kriisi syntyi yhdessä maassa ja levisi muualle. Olen tyytyväinen Eurooppa-neuvoston päätelmiin. On kova tarve taloudelliselle koordinaatiolle. Tarvittaisiin sanktioita niille maille, jotka rikkovat sääntöjä. Ja olen myös tyytyväinen nähdessäni, että emme ole luoneet mitään eksklusiivista Euro Plus-klubia. Pitäisi muistaa, että euro on valuutta niille, jotka ovat jo mukana, mutta tämä on avointa myös niille, jotka haluavat jatkossa liittyä euroalueeseen. On erittäin tärkeää jättääkin ovi auki niille maille, jotka tulevat jatkossa liittymään, ja niidenkin pitäisi voida osallistua päätöksentekoon. Jutta Steinbrück. Ja seuraavaksi Jutta Steinbrück. Arvoisa puhemies, hyvä, että yhdessä kaikki haluamme kasvua ja työllisyyttä ja pyrimme myös pääsemään eroon kriisin syistä, mutta tavoitteena pitäisi olla myös se, että aikaisemmista virheistä opitaan jotain ja ne voidaan välttää. Siksi erityisen tärkeä aihe ei saa unohtua. Nimittäin köyhyyden vastainen taistelu. Pidän ikävänä sitä, että eurooppalaiset hallitusten johtajat eivät olleet valmiita nopeasti sitoutuneesti toteutamaan ehdotuksia köyhyyden vastaisessa taistelussa. Viime viikon päätelmistä voi ajatella, että Eurooppaa ei kiinnosta huolehtia köyhimmistä. Alkuperäiset tavoitteet vesitettiin jäljelle jäi 20 miljoonan ihminen saa, ihmisen saaminen pois köyhyydestä. Tahtoa ei riitä. Me olisimme todella toivoneet, että komission ehdotus, jossa puhutaan köyhyyden leikkaamisesta 25 prosentilla, olisi hyväksytty ja sitä ajettu eteenpäin, koska lopultahan köyhyys on uhka Euroopalle. Thank you, madam. Ja sitten sitten rouva Isabel Duran seuraavaksi. Puhemies, tietenkin halusin puhua herra Van Rompuille, kun tässä poistui. Silti haluaisin hänelle sanoa ja kaikillekin, että jos emme halua mitään karikatyöriä, niin ehdottaisin hänelle myös sitä, että hän itse ei eh, tähän sortuisi, koska me olemme täällä hänen parhaimpia liittolaisiaan, erityisesti mitä tulee strategian, koordinaation, budjettikontrolliin ja nyt nyt teidän puolenne, herra Barroso. Haluaisin esittää ehdotuksen, joka on tullut esille budjettiasian valiokunnassa, jotta Task Force-ryhmän äh, rinnalle saataisiin aikaan uusi valmistelukunta budjettikysymyksistä niin, että silloin kun jäsenvaltiot kaikki alistetaan budjettikurille, niin että voitaisiin työstää myös sitä, miten valvotaan ja jaetaan tehtäviä eurooppalaisen ja kansallisen budjetin välillä. Tässä on valtavia haasteita ja tähän liittyy myös mm, velvoitetta koordinoida toimintaa ja asettaa myös sanktioita. Kiitoksia. Kolik Oreste Rossi, one minute. Ja sitten Rossi, yksi minuutti. Arvoisa puheenjohtaja kollegat, kuuntelin huolellisesti komission ja neuvoston edustajia. Molemmat, molemmat puhuivat kovasti parlamentin kanssa tehtävästä yhteistyöstä työstä esimerkiksi 2020-strategian ja talousvalvonnan osalta Task Force on saanut tai saa työnsä päätöksen syyskuussa esittää konkreettisia ehdo, ehdotuksia esimerkiksi ympäristöön ja ydinohjelmasanktioihin liittyen kaikki tämä on hyvää, mutta nämä täytyy saada konkreettisesti toimeenpannuksi. On tärkeää saada, saada uusia työpaikkoja ja siitä ollaan vielä kaukana. On tärkeää, että 20 2020 vuonna 8,5 miljoonaa uutta työpaikkaa luodaan ja nämä ovat pääasiassa korkealle koulutettujen työpaikkoja. Tämä on haaste. Meidän täytyy valmistaa uudet sukupolvet uudenlaista Eurooppaa varten. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi herra Mari Marro. Grazie, Kiitoksia puhemies. Neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy käytti ilmausta joka kuului vähitellen. Ja ehkä se kuvaa kaikkein parhaiten sitä hankaluutta, mikä eh, tällä hetkellä on edessämme. Se tarkoittaa sitä, että tämä vähitellen yksittäisyys tai tämä jäsenvaltioiden halun taso ei ole samalla tasolla kaikkialla. Kaikki nämä toimet täytyy sitten panna täytäntöön, mutta miten me pääsemme tästä vähittäisestä lähestymistavasta nopeaan lähestymistapaan? Miten pääsemme nopeaan ja hyvään täytäntöönpanon? Toivomme, että tai uskomme, että poliittinen johtajuus tällä hetkellä tässä Euroopassa, joka yrittää konkretisoida aloitteita, täytyy kuulua arkkitehtuurimme puitteissa komission puheenjohtajalle. Komission, jonka pitää tehdä ehdotuksia ja saattaa päätökseen tämän prosessin, jonka tavoitteena on innovaation mahdollistaminen. Kiitoksia kollega. Ja sitten komission puheenjohtaja, teidän puheenvuoronne. Kiitos. Jotkut kysyjistä eivät ole enää paikalla, mutta pyrin kuitenkin vastaamaan. Ensinnäkin Euroopan parlamentin rooli Eurooppa 2020 strategiassa, se on ollut monen huolen aiheena. Karin Wortman Kohl aivan oikein puhui parlamentin oikeuksista, kun tätä strategiaa luodaan. Euroopan parlamentti on avainroolissa roolissa Jos halutaan irtaantua kriisistä ja saada kasvua, niin rakenneuudistuksia tarvitaan. Ja näin jäsenvaltiot voivat pärjätä paremmin kuin viime vuosikymmenen aikana. Euroopan parlamentilla pitää olla tärkeä rooli, kun se hyväksyy lainsäädäntöä, jolla tuetaan lippulaiva-aloitteita. Komissio hyväksyi vähän aikaa sitten digitaaliagendaan liittyvän lippulaiva-aloitteen ja kuusi muuta on luvassa – ennen tämän vuoden loppua. Tämä on siis hyvin tiukka ohjelma. Näin tehdään lainsäädäntöaloitteita ja komissio luottaa parlamentin tukeen diplomaaloitteiden ja lainsäädäntöaloitteiden osalta. Toivomme, että parlamentti sitoutuu siihen, että nämä aloitteet hyväksytään nopeasti. Toiseksi uskoakseni Euroopan parlamentilla pitäisi olla paljon aktiivisempi rooli kuin Lissabonin strategiassa – siinä, että valvotaan Eurooppa 2020 strategiaa, jotta voidaan hyvin nopeasti ottaa yhteinen kanta. Samalla voitaisiin Euroopan parlamentin toimesta tukea kansallisten parlamenttien osuutta. Ei pitäisi enää yleisesti keskustella Eurooppa 2020 strategiasta. Sitä on käyty jonkun aikaa ja olen osallistunut tähän ensimmäiseen vaiheeseen, mutta nyt pitäisi siirtyä paljon yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Kuten ajattelen viittä ajatusta, tutkimus, kehitys, ympäristöpolitiikka, energiatehokkuus, koulutus, köyhyyden vastainen taistelu ja se, että valvotaan kansallisia toimia. Kansallisten parlamenttien pitää valvoa sitä, että kunnolla täytäntöön pannaan kansallisia Eurooppa 22 strategioita, päästään tavoitteeseen ja noudatetaan eurooppalaisia suosituksia. Tämä on tärkeä seikka. Tiedän, että jotkut teistä eivät ole tyytyväisiä. Minäkin olisin pitänyt vielä korkeampaa tasoa hyvänä, kun ajatellaan strategian valvontaa. Mutta itse asiassa parannuksia on merkittävästikin ja toivoisin, että te aliarvioi potentiaalia tässä yhteydessä. Se, että nyt on kansalliset ohjelmat ja spesifiset kansalliset tavoitteet mahdollistaa sen, että voidaan konkreettisesti valvoa ei ainoastaan sitä, mitä yleisesti Euroopassa tehdään, vaan nähdään, mitä yksittäiset jäsenvaltiot tekevät kaikkien näiden kysymysten osalta. Tämä voidaan tehdä ja jos voin näin sanoa, Euroopan parlamentin pitäisi olla tässä aktiivisena yhdessä muiden toimielinten kanssa totta kai. Ykkösprioriteettina, kun ajatellaan tätä vuottakin, pidämme köyhyyttä. Oli mukava kuulla mennessä viikon ja muiden kommentteja siitä, että pitäisi hyödyntää sitä, että tämä on köyhyyden vastainen teemavuosi niin, että voitaisiin todella saada liikkeelle aktiivista politiikkaa. Tavoitteista ei ollut helppo sopia Euroopan tasolla. Jotkut puhuvat subsidiariteetista ja niin edelleen, mutta lopulta saatiin, saatiin jonkinlainen sitoumus, joten mielestäni meidän pitäisi nyt jo saada näkyviä toimia, tänä vuonna jo siis, koska meidän on nähtävä myöskin sosiaaliset realiteetit Euroopassa. Palatakseni Eurooppa 2020, niin budjettivallan käyttäjänä parlamentti on määrittelemässä tulevia monivuotisia rahoituspuitteita. Ja budjetin pitää ottaa huomioon 2020 strategian tavoitteet. Syksyllä lähdetään laajaan keskusteluun siitä, miltä näyttävät rahoitusnäkymät tulevaisuudessa – Joitain ehdotuksia on keskusteluissa jo alustavasti tehty keskusteluissa parlamentin kanssa. Viittasin alan lämmön suurin asiakirja, joka esiteltiin budjettivaliokunnassa tällä viikolla siitä, miten rahoitetaan Eurooppa 2020-strategia kriisin aikoina. Mielestäni on ajateltava sitä, miten voidaan päättää siitä, mitä varoja voidaan käyttää EU-tasolla, mitä kansallisella tasolla. Tämä on todella parlamentin tehtävä yhdessä muiden toimielinten kanssa. Komission puolelta voin sanoa, että me olemme sitoutuneita yhteistyöhön teidän kanssanne tällä alalla. Yksi seikka. Herra Cashman otti esiin vuosituhattavoitteet. Olen aivan samaa mieltä kaikesta, mitä hän sanoi, ja siitä, että on välttämätöntä nyt pitää yllä tätäkin, esillä tätäkin asiaa, erityisesti nyt, kun budjetit ovat niin tiukalla kaikissa jäsenvaltioissa. Nyt on vaikea olla vakuuttunut sitoumuksista. Neuvoston päätelmiä katsoessani näen, että minun ja Van Rampain kirjeissä olen G20-kollegoille kirjoittanut, että, kirjoittanut tästä aiheesta. Euroopan unionin nimissä ottaen huomioon sitoumukset, joihin jäsenvaltiot ovat lähteneet, Euroopan unioni edelleen tukee vuosituhattavoitteita vuoteen 2015. Uskoakseni tämä on mahdollista, jos kaikki osapuolet ovat todella sitoutuneita. Tämä on siis yksi seikka, jonka me otamme esiin G20 ja G8 kokouksissa. Tänä ensi viikonloppuna Kanadassa. Jotkut kysyvät näistä stressitesteistä – Mielestäni tämä oli myönteinen viesti ennen Toronton G20-kokousta, jotta lisättäisiin luottamusta Euroopan pankkeihin ja Euroopan talouteen. Päätelmissä puhuttiin tästä aiheesta ja yksityiskohdista keskustellaan sidosryhmien kesken, erityisesti pankin valvontakomiteassa. Kansalliset valvojat ovat tässä työssä myös mukana ja päätöksiä tehdään varmasti lähipäivinä. Komissiolla on keskeinen rooli tässä prosessissa. Me haluamme olla mukana vaikuttamassa siihen, että saadaan mahdollisimman kattava ratkaisu ottaen huomioon aikataulu. Toinen päivä heinäkuuta on julkaistava tulokset, joten tässä pitää tasapainoilla uskoakseni pitäisi ottaa huomioon myöskin tuoreimmat kehitykset valtion velan osalta markkinoilla. On ymmärrettävä, että pankkivalvontakomiteassa on pohdittu tässä, tätä kysymystä. Ja nämä harjoitukset ovat esillä kaikissa toimielimissä, myös komissiossa – lopulliset päätökset tehdään lähipäivinä. Lopulta jotkut mainitsivat Meksikon Meksikonlahden öljyvuodon. Eilen tapasin British Petroleumin johtajan, jotta voisin olla varma siitä, että siellä ryhdytään kaikkiin toimiin ja opitaan tästä – ympäristökatastrofista. Uskoakseni tämä ei koske ainoastaan tuota yritystä, vaan koko tätä alaa, jonka on opittava tästä jotain. Minulle vakuuteltiin, että kaikkiin toimiin lähdetään, jotta voidaan huolehtia siitä, että toimet erityisesti ne, jotka ovat EUn alueella ja EUn lähialueella, tehdään niin, että pidetään mielessä ykkösprioriteettina kansalaisten ja ympäristön turvallisuus. Me tutkimme EUn lainsäädäntöä. Tätä työtä on tehty ennen tätä kriisiä. Meillä on ollut kokouksia Itämeren ympärillä olevien valtioiden kanssa. Esimerkiksi Suomi esitti kantoja siitä, mitä mahdollisia vaikutuksia voisi olla, jos tämän tyyppinen ympäristökatastrofi tulisi eteen Itämerellä. Me teemme jo työtä näiden kysymysten parissa. Oikeastaan minkälaisen sääntelykikkailun kautta ei saada sataprosenttista varmuutta aikaiseksi turvallisuutta. Komissio kuitenkin haluaa rohkeasti esittää Eurooppaan uudistuksia, ja jos nyt tehtävät tutkimukset osoittavat, että tarvetta on. Me olemme läheisissä yhteyksissä kansallisten viranomaisten ja sääntelijöiden kanssa – komission jäsenet, jotka ovat vastuussa näistä asioista, ovat järjestäneet kokouksen toukokuun alussa myös, ja toinen kokous järjestetään tällä viikolla. Koordinointia tehdään myöskin MIG-toimien kautta, kun ajatellaan myöskin meriturvallisuusvirastoamme. Tässä vain esimerkkiä aloitteista, joita on tehty. Pääsen tässä ihan viimeisen Senkan Mario Mauron puheenvuorossa – Haluaisin vakuuttaa parlamenttia häntä siitä, että komissio tietenkin haluaa yhdessä hyvässä yhteistyön hengessä toimia kaikkien muiden toimielinten kanssa, koska kuten aikaisemmin olen sanonut, ja olen sanonut toisessa kokouksessakin, kyllä, kun hallinnoi talouskysymyksissä silloin, kun toimivalta on siirretty jäsenvaltioista yhteisön tasolle, mutta totta kai meidän on oltava yhteistyössä kaikkien toimielinten kanssa. Eurooppa neuvostolla on myöskin hyvin tärkeä rooli. Se on sopimuksessa ja me teemme yhteistyötä. Euroopan parlamentti tietenkin myös. Tässä kumppanuuden hengessä me voimme todella ajaa hankettamme eteenpäin. Todella haluaisin kiittää niitä Euroopan parlamentin jäseniä, jotka todella jaksoivat näin päättäväisesti käydä tätä keskustelua. Tätä tarvitaan myöskin taloudessa tätä päättäväisyyttä. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kollegoille. Päätän keskustelun ja istunnon. Ja 12 päivän päästä on seuraava täysistunto 5. päivä heinäkuuta Strasbourgissa. Kiitos paljon.